Hyvät kollegat, tulkit ovat täällä lähtökuopissa valmiina tekemään työtä. Chers collègues, nous Hyvät kollegat, meillä on erittäin, erittäin työntäyteinen tiivis esityslista, joten heti miten ehdotan teille, että aloitamme keskustelut ja työt, kokoustyöskentelyä. Muistakaa kuitenkin, että esityslistan ensimmäinen kohta edellyttää, että hyväksymme siis sen esityslistan. Tässä mielessä minun on nyt teille kerrottava kuudesta muutoksesta. Kohta yhdeksän sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa Karimadellin mietintö. Se siirretään kohtaan numero viisi. Sitten kohta kuusi, Rova Mohan Schachtianin esitys sähkömagneettisista magnetista kentistä siirretään huomisaamulle ja se käsitellään kohdan 17 jälkeen. Kohta 18. Chaba Örin talousarvio 2014 valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten se käsitellään heti ennen kohtaa 8 kohta 13. Esitystä kohta 13. Thomas Hendelin esitys käsitellään huomenna iltapäivänä äänestysten jälkeen, eli kohdan 26 jälkeen. Kohta 87. Roa Delin mietintö. Ensimmäinen äänestys huomenna iltapäivänä ja kohta 28 Kostelon esitys vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta siirretään työllisyysvaliokunnan seuraavaan kokoukseen 7. toukokuuta. Jos ei nyt tässä ole vastaesityksiä, niin tällä tavalla voidaan muutettuna esityslista hyväksyä. Ja, ja se on hyvä, että tänä aikana muutkin kollegat ovat päässeet saliin. Kohdassa 2.5 ilmoitusta. Ensimmäinen liittyy liittyy neuvottelujen avaamisen rouva äh, er, esittelijä äh, Sogorin mietinnöstä. Sen jälkeen, kun täysistunnossa oli tehty päätös viime torstaina äänestämisen lykkäämisestä lainsäädäntöpäätöslauselmasta, minun on sanottava teille, että meidän valiokuntamme voisi avoittaa, aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa tähtäimenä sopimus sen mandaatin perusteella, jonka täysistunto myönsi, ja että neuvottelutiimiin tulee teidän puheenjohtajanne esittelijä, edustaja Sokor, Rova Papadopulo SD-ryhmästä, Rova Harkin liberaaleista, Rova Delli vihreistä, Rova Hema, eh, herra Hendel Guesta. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu käydään 13. toukokuuta 18, 21, kolmekymmentä ja saatte tästä sitten tietoa, miten neuvottelut etenevät. Toimen, toinen ilmoitus puheenjohtajalta. Meidän valiokuntamme tulee soveltamaan uusia uusia sääntöjä tai määräyksiä, korjaa puheenjohtaja uusia sovellusmuotoja, miten järjestetään e-kokoukset. Ne MEPit, jotka ovat saaneet sihteeristöltä tietoa, että DG ITEK on pyytänyt tätä valiokuntaa toimimaan koekaninina uusien sovellusten kokeilussa. Kuinka helposti pääset, pääsette käsiksi kokousasiakirjoihin, että tämä sovellus on nimeltään e-meeting? jotta voisi lukea kokousasiakirjoja läpi laptopeista ja taulutietokoneista ja iPadeista ne pitäisi voida nauhoittaa paikallisesti, jotta voitte käyttää niitä henkilökohtaisesti myöhemmin. E-kokousta voisi, pitäisi voida käyttää missä tahansa, koska tahansa Wifinkaan avulla tai 3Gn avulla. Eli totta kai meillä on papereita käytettävissämme kokoussaleissa vielä tällä hetkellä, mutta tämä uusi sovellus on jo käytettävissä, saatavilla jo tähän kokoukseen tästä kokouksesta lähtien ja tiedotustilaisuus järjestetään tässä salissa huomenna niille, jotka sitä toivovat kello 14.15, 14.45. Eli me olemme nyt koulutusvaiheessa ja ylimenovaiheessa. Näin olemme, voimme sitten ottaa käyttöön niitä käsitteitä, joita puolamme ehkä muualla. Kolmas ilmoitus. Kuten te varmasti olette saaneet tietää, valiokunnan sihteeri, jota, sihteeristö, jota tästä kiitän, on aloittanut, kuten on tehty jo monissa muissa valiokunnissa, on aloittanut tiedotekirjeen kierrättämisen tässä valiokunnassa. Toivottavasti se on hyödyllinen myös teidän sisäisille ulkoisille kontakteille tässä talosta, talossa ja talosta. Neljäs ilmoitus, kun on kyse tulkkauksista, joita on pyydetty, joita oli käytetty varjoesittelijöiden kokeus rahastosta vähäosaisimmille Euroopassa. Siitä on pyydetty englantia ja ranska tulkkausta 18. huhtikuuta. Se alkoi puoli tuntia myöhässä tämä kyseinen kokous, koska oli tehty varjoesittelyiden toimesta päätös. Edellisenä päivänä se tarkoitti sitä, että oli... Gashi. Yksi tulkkaustunti meni hukkaan. Jo, huhtikuussa oli myös toinen kokous, johon pyydettiin Saksa, Ranska, Englanti tulkkausta. Tämä kokous peruttiin johtuen siitä, että puheenjohtajisto ei ollut käytettävissä, mutta tulkkauskulut piti maksaa. Viides ilmoitus. Me tämä kokous välitetään suoraan nettiin, niin kuin tavallisesti. Näin siirrymme käsittelemään esityslistan kohtia kolme ja neljä yhteisessä keskustelussa, koska tässä on kyse tarkistusten käsittelystä, tarkistusten toteuttamisesta kahteen asetukseen, josta neuvostellaan tällä hetkellä. Kyse asetuksesta Eurooppalaisia rahastoja koskeisevat yhteiset säännökset sekä Euroopan sosiaalirahaston ja sen erityisasetus. Tässä on kyse nuorisotyöllisyysaloitteesta. Herra Thomas Mann haluaa käyttää tässä välissä puheenvuoron. Kiitoksia. Puheenjohtajan ilmoituksiin minulla on seuraava kysymys. Panimme juuri merkille tämän raportin mukaan, ketkä osallistuvat tähän komitologiamenettelyyn, eli neuvoston ja komission kanssa järjestettävän kokouksen. Ja sitten maaliikenne, mikä on tilanne siellä? Liikennevaliokunta on saanut aikaan enemmistön, mikä on mielestäni ikävää. Viime viikkoina suuri menestys oli se, että ne, jotka ovat laatineet kompromisseja ja jotka saivat kolmannen neljänneksen enemmistön, tämä osoittaa, että nyt kun neuvotellaan komission ja neuvoston kanssa, niin mikä on tilanne? Onko tähän jotain sääntöjä? Eli kun on turvattu artiklaan 50, pitääkö silloin trilogissakin noudattaa tätä artiklaa ja pitääkö komission olla silloin läsnä neuvotteluissa? Matkailuvalikunnasta on todettu, että jos me olemme tässä mukana, niin työllisyysvalikunnalla ei ole mitään asiaa. Meidän pitää kyllä nousta nyt barrikaadeille. Meillä on selkeä viesti täysistunnosta Eli se, mistä on yhdessä päätetty, sai selkeän enemmistön. Eli voidaanko tähän kysymykseen vastata nyt vai pitääkö tätä lykätä myöhemmäksi? Mutta tämä kuuluu kuitenkin nyt tähän puheenjohtajan ilmoituksiin, koska me kuitenkin yhdessä saamme jotain aikaan. Tämä ei liittynyt siihen ilmoituksiin, joita minä teille, joista minä oli kerron. Täällä liittyy kohtaan muut asiat. Minä voin antaa ihan selvän vastauksen tämä äh, asiasta vastaava valiokunta oli käsittelemässä sitä, tekst, sitä tekstiä, josta äänestettiin täysistunnossa, koska meidän tarkistuksemme hyväksyttiin. Esittelijä valiokunnasta, jolla oli siihen, joka oli vastaava valiokunta, ne ö, äh, olivat myös kolmikantaneuvotteluissa ja saavat, tekevät selkoa ö, äh, kolmikantaneuvotteluissa ja voivat toivottavasti te puolatte voimakkaasti parlamentin kantaa ja valiokuntamme kantaa. No niin. Au point 3 et 4. Et... No niin, palaan siis kohtaan äh, neljä. Annan nyt äh, puheenvuorot Chaba Orille. Ehkä hän täällä korvaa Adam Kozan ja rouva Elisabeth Moran Chartierin, eli hän vetää tässä pitkää yksinpuhelua yhdistäessään nämä asiat. Äh, esittelijä, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, úgyhogy jobb hiány kénytelen lesznek a kollégák velem beírni. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin minä olen se henkilö, joka täällä edustaa kahta esittelijäämme. Eh, Elisabeth Morin-Chartier ja Adam Kosa ovat pitkällisten keskustelujen jälkeen antaneet minulle tietoja, siis keskustelujen komission kanssa. He ovat onnistuneet kehittelemään jonkinlaisia kompromissitarkistuksia, joita suosittelisin teille hyvin lämpimästi. Yksi näistä kompromissitarkistuksista koske, koskee ikää näissä asetuksissa. Kyseessä on ikäraja jonka täyttävät nuorisotyöttömät voivat hyötyä tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta. Monia ehdotuksia on tehty ja tämä kompromissi on erittäin tärkeä, sillä jäsenmaat todellakin käyttävät ikärajoja, jotka ovat hyvin vaihtelevia ja moninaisia. Tämän vuoksi olisi tärkeää löytää kompromissi tälle aloitteelle. Tämä ikärajan 30 vuotta. Me siis sanomme, että tämä aloite pohjautuu ehdotukseen, jonka mukaan aloite koskisi alle 30-vuotiaita nuoria. Keskustelussa myöskin käsiteltiin sitä, minkälaisia toimia tähän aloitteeseen kuuluisi. Meillä on normatiivisia määritelmiä liittyen alueisiin, NETS. Ja kysymyksessä oli nyt määritellä se, voisiko voisimmeko me määritellä tämän aloitteen millä tasolla? Tässä käytiin varjoesittelijöiden kanssa keskustelua ja Madame Morin Chartier ja herra Kusa saivat aikaan ratkaisun, jonka mukaan meillä olisi 20 prosentin kynnysraja. Jos muistan oikein meidän meillä oli vielä sosiaalisteilta 22,5 prosentin taso. Miksi kyseessä olisi tämä taso, jotta emme ottaisi mukaan vain tiettyjä alueita, mutta myöskin reuna-alueita? Minulla henkilökohtaisesti oli näitä reuna-alueita koskevia kysymyksiä näillä NEET-alueilla oli määritelmä, mutta näillä alialueilla eli subregions englanniksi – niiden kohdalla määritelmässä on vielä epäselvyyksiä. Esittelijä haluaisi saada tietää, minkälaisia käytännöllisiä seurauksia olisi tällä muutoksella, eli sillä, että käyttäisimme näiden ala-alueiden määritelmää. Meidän tulisi nimittäin kuitenkin välttää sitä, että alue tai tällainen ala-alue jolla on viisi kylää ja yksi pikkukaupunki ja joilla työllisyys on erittäin huono, että nämä voisivat hyötyä tästä aloitteesta. Neuvottelu ryhmässä kaikki olivat yhtä mieltä ehdoista. Sitten mitä tulee tähän jakamaan, me teimme ehdotuksen kirjeessä, joka lähetin komissiolle. Ja pyysimme siinä, että asiaa käsiteltäisiin kiireellisenä, jotta voisimme saada nämä varat käyttöön heti ohjelmakauden alussa. Sitten makrotaloudellisiin ehtoihin liittyen hylkäyksen suhteen oli yksimielisyys. Tarkistukset käsittelivät kaikkia näitä kysymyksiä. Ja Roa Mohan Chartier ja herra Kosa pyytävät valiokunnalta hyvän tahtoisuutta. He molemmat pyrkivät tukemaan tätä kompromissia. Jököns, olkaa hyvä. Just, just some, uh... Kiitoksia. Muutama lisäys. Vielä ei ole sopua neuvoston ja parlamentin välillä, vaan kyse on vielä tällä hetkellä vain parlamentin kannasta. Ja pitää myöskin paikkansa, että olemme suostuneet siihen, että olisi yläraja 30 nuorten osalta. Ja me myöskin korostamme että kun otetaan myöskin ne, joilla ei ole tutkintoja tai sitten korkeakoulutetut, koska varjaesittelijät halusivat nämä kummankin ääripäät mukaan tähän. Sitten on muutamia muita asioita, jotka olivat hyvin tärkeitä keskustelussa. Yhtäältä meillä on myöskin kompromissi, jossa todetaan, että nuorten pitää saada laadukkaita koulutus- tai työt tarjouksia, eli ei ihan mitä tahansa tarjouksia. Ja myöskin on sanottu, että osallistuminen ei ole ehto sille, että saa työttömyystukea tai mitään muuta sosiaalitukea. Eli tätäkin täytyy korostaa. Ja ehdottomasti haluaisimme, että parlamentilla olisi roolinsa arvioinnissa. Me emme hyväksyneet tämän osallistumisen muotoa, siitä vielä keskustellaan. Mutta sovimme kuitenkin siitä, että nuorisojärjestöt pitäisi saada mukaan, kun arvioidaan näitä hankkeita. Tässä suurin piirtein oli tämä kompromissi. Ja kovasti haluttiin vauhdittaa tätä koko prosessia, jotta tämä olisi ajoissa valmiina ja jotta hanke voitaisiin käynnistää alkuvuonna 2014. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Serkas. Ketkä halu, muut haluaisivat käyttää puheenvuoro? Minäkin sanoisin muutaman sanan Elisabeth Schröder. Ja, ja kuka muu, kuka muu? Jos suljenko nyt listan Alejandro Serkas ja sen jälkeen Schröder. Gracias, Kiitos, puheenjohtaja. Sergio Guterres, Gutierresin nimissä. Hän ei voinut tulla tänne, hän toi kuitenkin muistiinpanot ja puhun hänen puolestaan. Ja mitä tulee näistä yhteisiä rahastoja, eurooppalaisia rahastoja koskevista yhteistä säännöksistä, olen hyvin paljon pitkälti samaa mieltä edustaja Kosan kanssa mietinnöstä ja kiitänkin häntä siitä. Valit, valittavuuskriteerit ovat hyviä, kun puhutaan nuorista joutuvat hyvin tiukkojen tilanteiden eteen ja kun on kyse myös laatukriteisistä, siinä pitäisi myös ottaa pois, pyrkiä ottamaan pois tämä kannattavuus. Mutta jos tässä on jotakin intressiä, tässä avataan ovi sille, onko tässä kyse lähtöpisteestä vai maaliviivasta. Tässä on kyse miljoonista miljoonista eurooppalaisissa rahastoissa. Mitkä ovat, mikä on aloite, kun lähdetään liikkeelle? Ainut kysymys, joka minua vähän jäi vaivaamaan, voin konsultoida häntä siitä, että kuten Sabaori sanoi erittäin hyvin, ollaanko tässä nyt laajentamassa äh, sitä, että tämä koskettaisi maailman suurta aluekokonaisuutta työllisyyden työllisyyden nimissä tässä on nyt 22,5 prosenttia, jos puhutaan 25 prosentista. Voimme keskustella ja nähdä tilanteen, miten se voisi muuttua tämän iltapäivän aikana. Mutta ainut asia, josta haluaisin vielä pyyt, jota haluaisin vielä pyytää, ainakin on kuuse kolmesta miljardista joita puhutaan, jotka suunnataan nuorille sosiaalirahastossa. Onko, minä tiedän, että esittelijä ei ole hyvin suotuisa tälle ajatukselle siitä, mikä on tämmöinen yhteinen tuki, jos ajattelemme sosiaalirahastoa, mutta voitaisiinko, jos lähdetään vähentämään tätä, kuten on jo muitakin päätöksiä, minä olen, että hän miettisi vielä kerran, että voitaisiin poistaa tämä mahdollisuus, että poistetaan tämä mahdollisuus, tämä mahdollinen summa siirrettäisiin se muille rahastoille. Elisabeth Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle me olemme hyvin käsitelleet tätä asiaa. Me olemme rauhassa tarkastelleet asiaa ja pyrkineet löytämään parhaat sanamuodot. Se oli tietysti tärkeää, että pystymme kemäkemään rauhassa ja saimme aikaan hyviä kompromisseja. Tällä hetkellä sanamuoto, haluan tämän nyt vielä sanoa, jotta esittelijä vielä kuulee tämän. Eli mielestäni sanamuoto on nyt erittäin hyvä. Tämä on hyvä ratkaisu ja meidän täytyy pitää kiinni tästä myöskin, kun neuvottelemme neuvoston kanssa. No, minun mielestäni yksi asia ei kuitenkaan toimi, eli kompromissi D. Koska tässä ei ole kyse sisällöstä, sisällöstä olen samaa mieltä, vaan kyse on ensimmäisestä osasta. Eli tässä on nyt kansallinen taso yhdistetään Euroopan tasoon, niin se ei käytännössä onnistu. Eli tällä tavalla tämä kyllä ei tule toimimaan. Jos katsotaan artiklaa 100, siinä puhutaan tästä valvontakomitean roolista kansallisella tasolla. Näistähän juuri neuvotellaan CPRssä. Ja tämä heikentää sitten vielä tätä komission tekstiä, eli Tämän hyvin kansallisesti ja alueellisesti leimautunut. Otan yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, mutta ei se toimi. Siksi olemme tehneet neuvotteluissa ehdotuksen, jossa on todettu, että tämä otetaan artiklan 15, mutta ei kuitenkaan kappaleeseen 1, vaan kappaleisiin 2 ja 5. Eli Euroopan parlamentti saa tietoa jatkuvasti näistä uusista tuloksista – vuosikertomuksessa ja edistyskertomuksessa. Ja sitten teemme sellaisen sanamuodon, että parlamenttia tiedotetaan tästä, ja se varmaan toimisi. Mutta tässä muodossa tämä ei toimi, ja me emme tätä vihreissä hyväksy. Me löysimme sanamuodon, joka voisi toimia, ja jossa parlamentti olisi edelleen mukana neuvotteluissa, mutta tässä muodossa tämä ei toimi. Tämä sanamuoto ei ole toimiva, ja tämä ei mene läpi neuvostossa, koska teknisesti se ei ole mahdollista. Käytännön tasolla oli mahdollinen. Joten ehdottaisin, että katsomme, voitaisiinko samaan kohtaan kaksi ja viisi saada tämä kytkös, eli viitata edistyskertomukseen ja vuosikertomukseen, ja sitten tehdä sitovaksi sen, että parlamentti saa tietoa kaikilta alueilta. Se on ainoa mahdollisuus. Ei voi pyytää, että komissio toimii näin. Se on ainoa mahdollisuus, miten alue ja kansallinen ja Euroopan taso voidaan yhdistää näihin tiedotuskysymyksiin. Eli pyytäisin, että keskitymme vielä tähän ja sitten mietimme tätä sanamuotoa. Ehkä alkuperäinen sanamuoto oli parempi. Ja silloin vihreät voivat tukea tätä ja erityisesti tuomita tätä toista osaa, mutta tällä sanamuodolla, joka ei mitenkään ole mahdollinen, niin teemme itsellemme vain hallaa ja siksi vihreät eivät voi tätä tukea. Kiitos. Bien, alors dans la... No hyvä. Elämässä pitää antaa aina jatkoa ajatuksille. Ja minäkin nyt tässä puhun omista ajatuksistani ja, ja vähän puhun jatkumasta. Nämä seurantakomiteat, me olemme keskustelleet jo niistä, kun hyväksyimme Rova Moran Chartien ja mietin, ja tuolloin Rova Schröter jo kehitti tätä samaa argumentointia, Eli että mepeillä ei ole mitään tekemistä näissä seurantakomiteoissa. En ole ihan samaa mieltä. Ehkä seuraavassa elämässä tästä tulee todellisuutta, mutta tästä asiasta me emme ole yhtä mieltä. Seurantakomiteat voivat olla keskustelufoorumeita mm, toimijoille. Se on ihan hyvä, mutta jos Euroopan parlamentin edustajien rooli on vain ö, lainsäätäjä, me olemme täällä vähän pois kentältä, mutta kyllä me voisimme olla myös siellä kentällä jonkinlaisina tarkkailijoina näissä seurantakomiteoissa. Se olisi ihan hyvä ajatus. Ja ihan sama asia varmasti pätee siinä tilanteessa, öö, sen suhteen, minkä takia olemme kokentuneet tänne tänä iltapäivänä. Öö, pari kommenttia olen tämän valiokunnan jäsen ja herra Örin linjoilla, kun puhutaan ala-alueista. Senhän me otimme esille tässä Rovamoran Chartierin mietinnössä, kun on kyse sosiaalirahastoista. Kyse on näistä kaupunkien reuna-alueista ja kun puhutaan näistä niin sanotuista ala-alueista, se alue, josta minä tulen, missä minut on valittu, jos katsotaan aluetta kokonaisuudessaan, niin minä en ole edes valintakelpoinen. E, onko siellä sitten pieniä mikrokaupunkia tai pieniä kyliä, on kyse niin yhdestä läänistä, joka on yksi Ranskan köyhimmistä. Se tarkoittaa sitä, että Ranskassa tämä jakautumapolitiikka toimii huonosti, ehkä näin on, mutta Ile-de-Francein alue edustaa ehkä parhaiten koko EUta, jossa on kaikista rikkaimpia ja kaikista köyhimpiä ihmisiä myönteisiä. Voisin, voisin mainita myös tämän kyseisen alueen sen niin departementti, voisin mainita muitakin Ile-de-Francein alueelta näitä departementteja, jotka Eh, jossa komissaari on käynyt useampaankin kertaan, kun komissaari tuli paikan päälle sen Bobingin kaupunkiin. Hän tajusi ihan täydelleen tuolloin, että ei voi puhua Ile-Francista alueena ihan sellaisenaan. Jokaisella departementilla on omat erityispiirteensä sen Denillä erityisesti ehkä pitäisi luokitella näitä ala-alueiksi. Pitää löytää ehkä parempia hallinnollisia rakenteita, mutta pitäisi kuitenkin mieltää ja tajuta, miten alueet on hallinnollisesti jaettu öö, olemassa olevissa jäsenvaltioissa. Tämä tuntemani esimerkki on se peruste ja syy, minkä takia puhuin tästä jo, tästä teemasta. Haluaisin myös sanoa teille, että mehän olemme pyytäneet, että meidän valiokuntamme voitaisiin, voisi toimia yhteisesti regivaliokunnan kanssa, kun halutaan työstää joitakin kohtia. Edustaja Kosa mietinnöstä puheenjohtaja Leene puolsi siis sitä seikkaa, että kun on kyse tästä nuorisotakuusta, regivaliokunta toivoisi vain meiltä lausuntoa ja että me olisimme ikään kuin kytkettynä valiokuntana tässä prosessissa mukana. Ja samoin hän myös mainitsi, että regi valiokunnan pitäisi aivan erityisesti ottaa huomioon työllisyysvaliokunnan äh, mielipide Jotta voidaan varmistaa johdonmukainen lähestymistapa, ja regivaliokunta noudattaa työllisyysvaliokunnan kantaa, kun katsotaan elementtejä, jotka ovat uudessa liitteessä kolme myöskin toimielinten välisissä neuvotteluissa. Meidän valiokunnallemme tämä on varsin tärkeä kohta. Nyt on käyty puheenjohtajalista läpi ja annan uudestaan puheenvuoron. Edustaja Yrille hän edustaa nyt täällä vähintään kahta muuta henkilöä. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä ymmärsin erittäin hyvin sen, mitä Elisabeth Vihreiden puolesta meille viestinä välitti. Me olemme kaikki yhtä mieltä siinä, että tuemme kompromisseja, joita nämä kaksi esittelijää ovat muodostaneet. Minä tulen heille välittämään kaiken, mitä olen täällä kuullut ja lämpimästi suosittelen, että tukiste kaikkia näitä ehdotuksia, jotka tulevat esittelijöitä. Kiitoksia. Merci. Donc nous allons voter. Kiitos. Äänestämme näistä kahdesta mietinnöstä ja äh, lau... huomenna. Ja sen takia voimmekin sisällyttää joitakin kohtia neuvotteluihin neuvoston kanssa ihan sama tie. No niin, näin ollen tulemme kohtaan viisi, jossa käsitellään lausuntoluonnosta. EUn ulkoisesta ilmailupolitiikasta tulevat haasteet. Valmistelijana George Back on kyse lausuntoluonnoksesta TRAN-valiokunnasta. Edustaja Marinescu. Tässä vaiheessa me käsittelemme 28 tarkistusta, jotka on jätetty, ja kolmea kompromissitarkistusta, jotka on myös toimitettu paikalle. Esittelijä, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ich denke, ich brauche hier nicht mehr No varmaan ei tarvitse enää korostaa, kuinka tärkeä tämä aihe on ja kuinka suuria haasteita liittyy eurooppalaiseen ilmailupolitiikkaan. Kuten sanoitte, meillä on 28 tarkistusta. Valtaosa on niistä minulta itseltäni ja myöskin Jutta Steinhoek ja Phil Bunyan ovat tehneet tarkistuksia ja meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä heidän kanssaan, eli kiitos siitä. Olemme tehneet kolme kompromissitarkistusta ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä, joten nämä muut yksittäiset tarkistukset, jotka jäävät vielä jäljelle, ja jotka eivät mahtuneet mukaan näihin kompromisseihin, niin voin niitä tukea. Eikä mitään suurempia ongelmia ole myöskään huomisen äänestyksen suhteen. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin olen valmis sitten selvittämään niitä. Kiitos. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. Ja, auch ich, äh, Niin, minäkin kiittäisin valmistelija ja Banjania kolmistaan olemme saaneet erittäin hyvän ja yhtenäisen tekstin. Kompromissit olivat tarpeellisia, koska meille oli tärkeää, että työmarkkinaosapuolet, kun neuvotellaan näistä vapaakauppasopimuksista, ovat mukana. Kyse on erittäin suurista työmarkkinoista Euroopassa ja meidän täytyy kiinnittää niihin huomiota. Ja muissakin kysymyksissä, kun on käsitelty vaikka maaliikennettä tai maahuolintapalveluita, ja lentohenkilöstön työaikoja ja lentäjiä. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että kansainvälinen kilpailu ei, ei ole epäsuotuisa meidän kannaltamme. Ja vaikka sitä ei ole mainittu mietinnössä, niin nämä lentoajat lentohenkilöstön ja lentäjän osalta on yksi asia, jota työllisyysvaliokunnassa pitää käsitellä. Ja jo siihen liittyvät muun muassa terveyskysymykset ja tämä on meille tärkeää, koska kolmansien valtioiden lentoyhtiöt tulevat Euroopan ilmatilaan ja silloin on pidettävä kiinni yleissopimuksista, joita on tehty kansainvälisissä lentojärjestöissä. Ja huomenna ei varmaan ole sitten ongelmia äänestyksessä. Niin oikeastaan siinä oikein on kaikki. Phil Philippe Benyon. Yes, uh, thank you. Um... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää. Herra Bakia ja Jutta Steinrunkia tästä hienosta yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Me teimme yhdessä kolme kompromissiesitystä. Tarkistukset korostivat yhteisen eurooppalaisen ilmatilan päätöksen säättämistä. Nämä eivät vaikuttaneet niinkään työpaikkojen syntymiseen muilla sektoreilla. Halusin myöskin korostaa investointeja liikenneyhteyksiin kenttien ympärillä erityisesti alueilla, jotka tarvitsevat investointeja, jotta ne voisivat olla kilpailukykyisempiä ja levittää vaurausta, vaurautta paljon paremmin. Erityisesti yhdessä kuningaskunnassa meillä on oma tilanteemme. Lonto on siellä kaiken keskus ja meidän tulisi suosia alueellisia paikallisia lentokenttiä. Ne voisivat jonkin verran Lontoolta tätä kuormaa levittää muille alueille maassa. Meillä on vielä tarkistuksen 19 suhteen pieni kysymysmerkki ilmassa, mutta uskon, että Jutta tulee hoitamaan sen suullisen tarkistuksen kautta. Tässä mistä sanotaan, että lentoyhtiöiden täytyy noudattaa ilmailualan yhdistysten vaatimuksia luonnollisesti näin on, jos nämä sopimukset on allekirjoitettu. Mutta minä uskon, että tässä tulee mitään ongelmia aiheutumaan. Suurempi ongelma voi olla tarkistuksessa 23, se muistuttaa siitä, että kolmansien valtioiden lentoyhtiöiden on kunnioitettava perusoikeuksia ilon sopimusten mukaan. Jälleen kerran tämä riippuu siitä, mikä kolmas maa on kyseessä ja onko tämä maa allekirjoittanut ilon sopimusta. Tämä ei ole sinänsä totta tai ei se riippuu sitä, kuka on ratifioinut mitä. Tämä koskettaa myöskin toista osaa, jossa puhutaan ilon standardeja, normeja ja sosiaalilausuketta ja niiden kunnioittamista. Kuka sitten kolmansien maiden edustajia voisi tässä sanktioida? Luonnollisesti me voimme neuvotella, voimme neuvotella vahvasti näiden kansainvälisten sopimusten kunnioittamisen puolesta, mutta me emme voi määritellä tässä mielessä, ainakaan tässä tekstissä sitä. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, anna puheenvuoron edustaja Bakille. Olkaa hyvä. Ja işte. Niin. Tässä ei mitään suurempia ongelmia enää ole. Me vaadimme nyt, että komissio, kun se neuvottelu, neuvottelee näistä asioista, että nämä säännöt ovat sitovia jäsenvaltioissa. Se on ihan perusteltua, mutta jos tämä sopimus saadaan aikaan ja tällaista lainsäädäntöä tulee, niin komissiohan valvoo sopimuksia ja on vastuussa sitten siitä, mikäli näitä sääntöjä ei noudateta, että millaisia sanktioita niistä sitten langetetaan. Kiitos. Merci. Kiitos paljon. Äänestämme tästäkin lausunnosta huomenna. Trans antaa näkemyksensä 7. toukokuuta, eli näin tämä kohta on käsitelty esityslistalta. Ja siirrymme niin kuin alussa päätettiin. Kokouksen alussa päätettiin, tulemme kohtaan yhdeksän. Sosiaalinen asuntotuotanto. E- Euroopan unionissa 41 kompromissitarkistusta, jotka liittyy siis tähän sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa. Annan puheenvuoron nyt Kari Madellille. Hän voi esitellä nämä 41 kompromissitarkistusta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä sanoin 41 kompromissia. Ja ihan ensinnä haluaisin todellakin kiittää muita tekstinlaatioita, jos me olemme toimineet loistavassa yhteistyössä. Haluaisin kiittää myös edustaja Benjonia, edustaja Serkasia, Sogoria, Makerderia, heidän erittäin äh, antaumuksellisesta työstä. Alusta alkaen olemme tehneet kaikki yhdessä todella älykästä, kollektiivista, hyvää jälkeä. Kävi ilmi, että valitettavasti nyt tällä hetkellä kun puhun, me emme ole vielä saaneet EPPltä vastausta kolman, yhteen kolmas osaan tarkistuksista. Annoimme aikarajan tuonne kello 16. Emme tiedä siis, mikä on EPPn kanta yhteen kolmasosan tarkistuksista. Pyydän todellakin, että he huomenna äänestäisivät kompromissiäänestysten puolesta. Huomiseksi pyydän myös näitä muita mietinnön laatioita hylkäämään ne äänet, jotka pylkisivät poistamaan yhden osan tekstissä, koska alussa me teimme todella kollektiivista ja rakentavaa työtä. Tämä mietintö on erittäin odotettu, kauan kaivattu mietintö, koska asuntokysymys on elintärkeä aktuaali kysymys koko Euroopassa, Saksassa, Ranskassa, Irlannissa. Sen voi todeta ja kaikkialla Euroopassa asunto on ensimmäinen välttämätön hyödyke. Tässä halutaan lähettää vahva viesti, eli as, oikeus asuntoon keskeinen perusoikeus. Se on perusoikeus. Siihen kuuluu myös sosiaalinen asuntotuotanto. Se on myös yksi vipu, koska siihen kuuluu taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kriisi mukana. Tässä meidän pitää Euroopassa todella nyt kitkeä pois työttömyys. Sosiaalinen asuntotuoto on myös vastaus työllisyyteen tai työttömyyteen. Me pystymme tarjoamaan paikallaan pysyviä kelvollisia työpaikkoja, eli silloin on kyse rakentamisesta, myös lämpöeristämisestä, uudistamis, rakennus, uudistamis, työmaista. Tässä, tällä halutaan myös parantaa köyhyyden vastaista taistelua ja syrjäytymistä, koska oikeus asuntoon on yksi perusoikeuksista. Sosiaalinen asuntotuoton lähettää myös viestin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kyllä, rakentaminen merkitsee 40 prosenttia kasvihuonekaasuista. Tässä on todella keskeisestä kohdasta, joka pitää saada uudelleen aktivoitua. Meillä on haasteena energia epävakaisuus koska meillä on satoja tuhan, meillä on kymmeniä miljoonia ihmisiä jotka Euroopassa, jotka eivät voi enää lämmittää kotiaan, koska heidän tuloistaan 15 prosenttia menee sähkölämmityskuluihin ja he joutuvat supistamaan tästä näistä menoista. Tässä lähetämme vahvan viestin Euroopan kansalaisille, jotka tarvitsevat meitä. Voimme lähettää heille kerrankin positiivisen viestin Euroopasta, että kriisi ilmastossa, joka joskus saattaa heidät hämmennyksiin. Voimme lähettää myönteisen toivoa antavan viestin. EU voi auttaa ja tukea teitä ja voi antaa teille konkreettisia vastauksia työs elämässänne ja parantaaks, parantaakseen elämänne laatua? Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluan myös aluksi kiittää Karimadelin vaivan näköä. Hän on te, työ ei ollut ollenkaan helppo, yksi tarkistusta, jokainen niistä on tehty verellä ja hiellä. Ongelma piilee siinä, että koko tämä vaivan näkö tietysti johtaa kompromisseihin, jossa aika usein aika helposti erilaisia visioita, joka tekee siitä, että mietintö menettää tiettyä koherenssia ja jos on pari tuntia vielä äänestykseen eikä tiedetä, miten, mikä on EPPn kanta yhteen kolmasosaan tarkistuksista. Eli silloin kun tämä vaivan näkö toivottavasti ei valu hukkaan ja toivottavasti yhtenäisyys säilyy tässä tekstissä. Minäkin haluan liittyä siihen pyyntöön, jonka Karima Deli tässä heitti EPP-kollegoille, että olkaa hyvä, olkaa hyvä. Tässähän on loistava tilaisuus kriisitilanteessa, kriisihetkillä, kriisitilanteessa niin monet eurooppalaiset elävät vaikeissa olosuhteissa, he eivät nauti perusoikeuksistaan, eivät pysty nauttimaan siitä, että voisivat asua kelvollisessa asunnossa, jossa he voisivat viettää ihmisarvoista elämää. Euroopan parlamentin pitää omaksua kanta, mahdollisimman yksimielinen kanta ja mahdollisimman edistyksellinen sanan varsinaisessa merkityksessä. Kuten Karima sanoi, tässä tämä teksti on erittäin, erittäin tärkeä, kuten hän jo sanoi. Siinä otetaan huomioon kolme keskenään toisiinsa sitoutuvaa elementtiä. Taloudellinen kriisi, se on päivittäinen draama, kiinteistökupla, joka on hajonnut. Se on synnyttänyt tämän todellisen katastrofin. Miljoonat ihmiset ovat vailla kotia, ja ovat koto, mutta ihmiset ovat kotona, mutta he joutuvat ulos heitetyksi kadu, kodeistaan kaduille. Ja silloin meidän pitäisi saada markkinoille toisen tyyppisiä asuntoja, sosiaalista asuntotuota. Ainakin Espanjassa on todellinen kansan nousu, halutaan muuttaa järjestystä, koska se on täysin absurdi ja epäoikeudenmukainen kaikilta kantilta katsottuna. Tämä taloudellinen ilmiö, soft, yhteiskunnallinen ilmiö, mutta se on myös ilmiö, joka liittyy ilmaston kysymyksiin. Tässä halutaan järkiperäistä asuntotuotantoa ja ehkä voitaisiin puhua, että köyhät ovat vailla energiaa, lämpöenergiaa. Eli tässä pitää Tämä pitää muistaa, kun puhutaan sosiaalisesta asuntotuotannosta nykyisissä olosuhteissa kompromissit ovat hyviä, mutta me olisimme halunneet, että tämä mietintö olisi korostanut vieläkin ehkä yhteneväisemmin Euroopan roolia tässä kriisissä ja sen vastuuta myös. Ei riitä, niin kuin usein mietinnössä sanomme, että että me puhumme niin kuin me eläisimme jossain universumissa. Tämä on parlamentti, jonka pitää huomioida ongelmat, havainnoida ongelmat ja tarjota ratkaisuja ei ne saa, eivät ne saa olla vain suosituksia tai mielipiteitä tai lausuntoja, vaan todellisia tiukkoja vahvoja kannanottoja. On totta kai selvää, että olisi ollut ehkä välttämätöntä korostaa, kuinka välttämätöntä on saada eurooppalainen asuntopolitiikka, kun tässä on niin paljon erilaista kansallista politiikkaa äh, valitettavasti Euroopalla on hyvin epäyhtenäinen asuntopolitiikka kun meillä on paljon muita eurooppalaisia politiikkoja, meillä on rakennepolitiikkaa, meillä on sosiaalipolitiikkaa, meillä on kilpailualan politiikkaa, ne ovat tärkeitä. Ja se ehkä estää sitä, että monet jäsenvaltiot eivät pysty kehittämään asianmukaista yhteneväistä sosiaali- sosiaaliasuntopolitiikkaa. Tämä ei näy kaikissa tarkistuksissa, mutta pitäisi hyvin selkeästi tuoda kaksi periaatetta. Eurooppa ei, ei ole mikään häiritsevä tekijä, se ei ole mikään vihollinen, jollaiseksi se mielletään monissa jäsenvaltioissa. Ja tämä pitäisi, koska puhutaan aina kilpailusta, kilpailupolitiikassa ja usein sanoo ollaan vastaan sitä. Ja tilanne on absurdi, jos ajatellaan tätä sosiaalisen asuntotuotannon kanssa. Kaikista köyhimmät asuvat varsinaisesti getoissa. Tässä ei Mm, kansalaisille pitäisi pystyä tarjoamaan asuntopolitiikkaa, jolloin kaikista vähäosaisimmat pääsevät todella integroitumaan yhteiskuntaan, koska on paljon ghettoja, joissa asuvat kaikista vähäosaisimmat maahanmuuttajat, mm, mutta meidän pitäisi pystyä, ja tämä politiikkahan on mm, toissijaisuusperiaatetta vastaan, meidän pitäisi pystyä tarjoamaan pidemmälle kehitettyä politiikkaa, mitä jäsenvaltiot harjoittavat kompromissit ovat tervetulleita siellä, missä korostetaan, että Eurooppa ei muka enää, ei voisi muka puuttua asioiden kulkoon silloin, kun se kyse toissijaisuusperiaatteista, silloin kun on kyse sosiaalista asuntotuotannosta. Ihan viimeiseksi, rouva puheenjohtaja, me haluaisimme, että eurooppalaisi oli auttava politiikka, eikä mitenkään häiritsevä, kiusaava, viho, politiikka. Meillä pitäisi olla strategia, meillä pitäisi, mm, meillä, meillä tarvitsemme varoja, lisää varoja, mutta meillä pitää olla myös agenda. Tässä on kyse miljoonista eurooppalaisista, jotka eivät pysty hyödyntämään perusoikeuttaan, eli asua kelvollisessa asunnossa mutta eivät he pysty ehkä mm, hyötymään muistakaan perusoikeuksista, eli terveydestä ja asiallisesta koulutuksesta. Mutta asunto tuli nyt tässä kuitenkin kysymykseen tässä kohdassa. Euh, Monsieur Benyon. Kiitos, edustaja Benjou. Ah, yes. Right, I... Kiitoksia. Haluaisin Kärmedeliä kiittää erittäin paljon tästä aloitteesta. Se on todellakin jotakin, mitä me olemme tukeneet viime viikkojen ajan. Tätä pääajattelutapaa tämän aloitteen takana. Sitten mitä näihin kompromisseihin tulee, voimme tukea täysin suurinta osaa kompromisseista. Olen sitä mieltä, että tiettyjä elementtejä on kuitenkin kompromissien kautta tuotu mukaan sellaisia elementtejä, jotka hiukan vaikeiksi tekevät osan näistä kompromisseista meille. En tiedä, tietääkö esittelijä, että tällä hetkellä emme tue kompromissia kahdeksan, äh, anteeksi, H, U ja M, siis näitä kolmea. Meillä on pieniä ongelmia neljän muun tarkis, kompromissin kanssa. Kompromississa D emme ole tyytyväisiä tähän kritiikin tasoon, kun viitataan niukkuuspolitiikkaan, sitten kompromissitarkistus F, viimeinen lause liittyen kilpailupolitiikkaan, vaarantamatta yleishyödyllisiä puolu- palveluita. Tämä on meille hankala. Sitten kompromissitarkistus I, tässä on tarkistuksen sisällä lainaus, joka viittaa vakaus- ja kasvupakettiin. Tämä on kuitenkin epätäydellinen, mutta tuemme siis loppuosaa tästä kompromissista, mutta meitä hiukan häiritsee tämä lainauskohta, keskustelemme siitä vielä. Ja sitten tämä kompromissi S, olemme hiukan skeptisiä liittyen siihen, mitä tällainen äh, yksityisten säästöjen liikkeelle saaminen tässä yhteydessä tarkoittaisi mielestämme, se menee ehkä hiukan liian pitkälle, mutta yleisesti ottaen tässä jää vielä 33 kompromissitarkistusta, joita täysin tuemme. Neljää niistä tuemme erittäin vahvasti ja vain kolme kompromissia on sellaisia, että meillä on erittäin pohja ongelmia niiden kanssa. Jälleen kerran haluaisin siis Karim ja kiittää ei vain tästä yhteistyöstä, mutta koko ponnistelusta, jota hän on osoittanut tässä Go-kysymyksessä alkuperäisessä aloitteessa ja myöskin haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on ottanut tervetulleeksi meidän tarkistuksemme pyrkinyt tuomaan mahdollisen monta ryhmää kompromissien kautta mukaan yhteen. Tietenkin joillakin alueilla on poliittisia erimielisyyksiä, jotka ovat vaikeita ratkoa, mutta uskon, että hän on saanut erittäin, erittäin hienoa tulosta näillä ponnistuksilla ja rehellisillä ponnistuksilla aikaan. Kiitoksia. Thank you very much. I'm extremely sorry to arrive. Kiitoksia. Anteeksi, että saavuin myöhässä. Minäkin haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Se on erittäin tärkeä asia myöskin muissa valiokunnissa, naisten oikeuksien valiokunnassa laaditaan nyt mietintöjä köyhyydestä ja säästötoimista, Rooman asutuskeskuksista ja niiden purkamisesta. Eli tämä mietintö tulee nyt hyvään aikaan, kun sosiaaliset asunnot ovat asia, joka koskee hyvin monia 80 miljoonasta köyhästä. Siksi on hienoa, että saatoin kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla Euroopan kriisi on vaikuttanut eri alueilla, joilla asuvat Euroopan 40 köyhintä ihmistä. Ja olin järkyttynyt muutama vuosi sitten, kun sain kuulla, että omassa maassani yhdessä arvovaltaisemmista ja tavallaan rikkaimmista kaupungeista. Sosiaaliasuntojen kysyntä on kasvanut, koska köyhyys on lisääntynyt viime vuosina. Eli tämä saapuu juuri oikeaan aikaan ja viimeisen kahden vuoden aikana kaksi asuntoa oli 60 000 asukkaan kaupungissa tarjottuna. Ja nämä kaksi asuntoa kumpaankin oli 43 hakijaa. Eli toivon, että jäsenvaltiot kuuntelevat teitä ja että alkavat rakentaa näitä asuntoja. Varoja on käytössä ja on järkyttävää kuulla, että jäsenvaltiot eivät vieläkään suostu käyttämään niitä. Kiitos. Merci. Kiitos. EPP, hän on vedottu. Aikooko se hyväksyä kompromissitarkistukset? Varjoesittelijä ehkä haluaa käyttää puheenvuoron. Monsieur Chogor pas là. Edustaja Chogor ei ole paikalla rouva, edustaja Öri ei olisi saanut tähän mandaattia. Eli tämä, haluatteko ehkä käyttää puheenvuoron, edustaja Öri? Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan yksinkertaisesti haluaisin sanoa, että tällä hetkellä me keskustelemme asiasta. En ole vielä voinut edustaja Sugodin kanssa keskustella. Olemme jo käsitelleet, mutta emme vielä päättäneet tämän asian käsittelyä. Huomisaamuun mennessä todennäköisesti voimme vastata tähän asiaan. No, Kiitos. Ihan yksinkertaisesti sanottuna niiden sääntöjen mukaan, josta viime viikolla päätettiin koordinaattoreiden kanssa, tehän tiedätte, että määräaika, johon mennessä pitää esittää täydennykset tarkistuksiin tai lisäykset tarkistuksiin, niin se määräaika on umpeutunut, jos kompromissitarkistuksia ei enää siis voi muuttaa. Kello 16 jälkeen äänestystä edeltävänä päivänä. Eli varmasti te tässä tapauksessa nyt te aiotte mahdollisimman paljon tukea heitä. No niin, anna vielä puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä voin todeta, että kaikki ovat aivan innostuneita, intohimoisen innostuneita tästä kysymyksestä. Ja toivon, että EPP-kollegat huomisen mennessä toimivat siten, että suurin osa tai, tai siis mahdollisimman suuri enemmistö kompromissitarkistusta saadaan hyväksytyksi. Se oli kyllä todella vaikea olla tavallaan mieliksi kaikille, toimia siten, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Aikaa ei ollut tarpeeksi, eikä ollut kuin julkisia kuulemisia, eikä ehkä ollut aina riittävästi ehkä tahtoakaan keskustella. Tämä on kiireinen, tärkeä kysymyskokoisuus. Valitettavasti minulla ei ole riittävästi työvälineitä. Tein parhaan mahdollisen ja haluan kiittää kaikkia hallintohenkilöstökuntaa, jotka ovat tukeneet minua. Haluan todella kiittää kaikkia kumppaneita, jotka tekivät työtä kanssani ilman heitä en olisi voinut tuottaa tätä tekstiä. Kiitos. Bien, mais, euh, Kiitos, hyvä. Minun on nyt vähän vaikea ymmärtää, kun te sanotte, että teillä ei ollut niitä keinoja käytettävissä laatiaksenne tämän mietinnön hyvissä olosuhteissa, koska teillähän oli käytettävissä ainakin valiokunnan sihteeristön parhaat elementit käytettävissä. Ja kyllähän me järjestelimme kuulemistilaisuuksia niin paljon kuin oli mahdollista oma mietintö äh, sääntöjen puitteissa, mutta me olemme siis optimoimme tämän mietinnön toimittamisen ja tulokset näemme sitten huomenna. Se käsi menee täysistuntoon kesäkuussa. Olemme esityslistan kohdassa seitsemän, jossa minun olisi määrä esitellä teille suullisesti vastattavan kysymyksen käsi suullisen kysymyksen luonnos ja luonnos siitä päätöslauselmaksi. Te varmasti muutatte, että, muistatte, että komissaari tuli esit kertomaan meille komission tiedonannosta, jossa puhutaan investoinnista kasvua ja kohesiota varten. Siihen liittyi myös siihen, kuinka käytetään eurooppalaista sosiaalirahastoa, kuinka sitä hyödynnetään. Koordinaattorit keskittyvät keskustelivat pitkään siitä, millä tavalla voisimme eh, lähteä uudestaan liikkeelle tämän tiedonannon kuultuamme. Mietintöäkin eh, vilauteltiin, mutta me sanoimme, että pitää toimia ripeästi, varsinkin sen takia, että Iranin puheenjohtajakausi painottaa aika vahvasti tätä tiedotusta. Me valitsimme muodoksi suullisen kysymyksen, johon eh, liitetään päätöslauselma suullisesta kysymyksestä. Me esitämme siinä neljä kysymystä itse asiassa komissiolle yksinomaan. Ja siinä tietysti otetaan esille, miten tämä aloite, kun puhutaan sosiaalan investoinnista, miten se integroituu meneillään olevaan työhön sillä tavalla, että saisimme sosiaalista ulottuvuutta äh, emun uuteen seuraavaan vaiheeseen. Sitten kysymme, miten tapahtuu niveltäminen sosiaalisen investointipaketin kanssa ja niiden mekanismien kanssa, jonka avulla lähdetään toteuttamaan EU 2020 strategiaa. Me myös pyydämme komissiota kertomaan, miten se aikoo konkreettisesti toteuttaa tämän strategian aktiiviselle osallist- osallistavalle toiminnalle. Ja me myös kysymme komissiolta, kun puhutaan social investment bonds-käsitteistä, miten komissio näkee ja mieltää ne konkreettisesti tässä yhteydessä – suullisesta kysymyksestä itsestään. Meidän pitäisi keskustella ja hyväksyä siitä sitten päätöslauselma. Esitys mahdollisimman kattava, koska siinä on 55 kohtaa ja se niveltyy ensiksikin komission tiedonannon yleiseen lähestymisotteeseen. Sitten siellä on erityiskohtia, joissa puhutaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisesta taistelusta. Jotkut kohdat liittyvät siihen, mistä meidän komis, mistä meidän valiokuntamme on keskustellut jo aikaisemmin, aivan erityisesti lasten erityisestä köyhtymisestä. Ja mietintö jonka juuri kuuntelimme, Karimadelin mietintöä sosiaalista asuntotuotannosta tai asunnottomista pikemminkin. Kysymme myös yleishyödyllisistä yhteiskunnallisista palveluista. Siinä puhut, ja sitten puhumme nuorisotyöllisyydestä. Miten työmarkkinat voivat lyödä työpaikkoja, social entrepreneurship, ja kun on kyse myös sukupuoli, miesten ja naisten välisistä tasa-arvokysymyksistä, kun on kyse varastoista, puhutaan myös 25 prosentista Euroopan äh, rahastoista, myös etukäteisrahoituksesta, kun puhutaan nuorisotakuusta. Ja lopuksi puhumme tai pyydämme myös, kun puhutaan EMUn eli talous- ja rahaliiton sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tässä on olivat tämän tekstin keskeiset linjaukset. En ole saanut eh, anteeksi, eh, tästä me käynnistämme hyväksymis, tarkistus- ja hyväksymismenettelyt. Sen avulla voimme käsitellä sitä täysistunnossa kesäkuussa. Ajatus eh, takana on aina se, että ennen huippukokousta joka ottaa todella kantaa talous- ja rahaliitosta. Ehkä se osuu ihan samoihin aikoihin kuin Irlannin puheenjohtajakauden aloite, kun, kun se haluaa voimallisesti tukea komission tiedon, tiedonantoa tästä asiasta. Onko puheenvuoropyyntöjä? Serkos, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti sanoisin vain, että minun ryhmäni katsoo, että tämä on erinomainen mahdollisuus, joka meillä nyt on tässä aikataulussa kesäkuun neuvoston kokouksen osalta. Siellähän ei ole paljon ajatuksia sosiaalikysymyksistä tällä hetkellä, kun nähnyt tämän Van Rompäyn asiakirjoja. Ja siksi katson, että tässä valiokunnassa meidän pitäisi nyt hyväksyä tämä tiedonanto ja ohjelma, jotta voimme antaa hyödyllisiä ajatuksia eteenpäin. Ja ehkä olisi hyvä puheenjohtaja, jos katsomme tarkkaan aikataulua, jotta voimme hyväksyä sen ennen kesäkuuta. Mehän käymme tästä keskustelua täysistunnossa talousliiton sosiaalikysymyksistä. Ja näissä kahdessa hankkeessa on synergiaa ja me anna, meillä on parlamentissa nyt vahva ääni. Joko puhumme parlamenttina tai sitten olemme skandaalimaisesti hiljaa. Merci. Edustaja Banjon, olkaa hyvä. Kyllä, kiitoksia. Minä puhun Philip de Backen puolesta. Hän pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Hän on Ekonin trilogikokouksessa, joten ei päässyt tänne tänään. Hän halusi kiittää esittelijää hyvin tasapainotetusta ehdotuksesta. De on sitä mieltä, että köyhyyden vastaisessa taistelussa riittävä työ ja asunnon omistaminen ovat tärkeitä. Hän toivottaa tervetulleeksi vetomuksen jäsenmaihin, jotta nämä tukisivat työpaikkojen syntymistä ja itsensä työllistämistä ja pk-yritysten invest- äh, varojen saamin helpottamista. Hän on myöskin sitä mieltä, että meidän tulee varmistaa, ettei tämän järjestelmän kuulut uhkaa meidän hyvinvointijärjestelmämme. Herra Libäkö toivottaa Euroopan komission ehdotukset tehokkuuden parantamisessa ja sosiaalisessa kulutuksessa tervetulleeksi ja myöskin kiittää komissiota, kun se sanoo, että sosiaalipolitiikan ei tule rajoittua tiettyyn sektoriin. Esimerkiksi tiiviimpi yhteistyö julkisen ja yksityissektorin välillä voisi esimerkiksi olla jotakin, mitä julkisen ja yksityisen aloitteiden kautta voitaisiin saada aikaan. Hän on sitä mieltä, että vain joitakin muutoksia tulisi tehdä ja hän haluaisi korostaa, että jo käytyjen keskustelujen pohjalta yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden puitteistoa hän voisi olla tukemassa. Hän odottaa innolla keskusteluja tulevina viikkoina. Minulla on myöskin lyhyitä omia koko kommentteja. Toivon, että voimme saada tämän sosiaalisen investointipaketin liikkeelle. Se voisi sisältää toimia, joilla pyritään taistelemaan osunnottomuutta vastaan ja myöskin muita osia mietinnöstä, erityisesti energiatehokkuudesta asuntojen kohdalla. Tämä tekisi köyhille kotitalouksille mahdollisuuden saada lisää ostovoimaa, sillä se, että ne joutuvat kuluttamaan tulostaan näin suuren osan energiaan, poistuisi. Ja tämä olisi yleisesti mielestäni hyödyllistä, jos heillä olisi enemmän varoja kuluttavana muihin asioihin kuin energiaan, ja se tukisi taloutta yleisesti ottaen. Kiitos tästä puheenvuorosta. Onko muita pyyntöjä tästä sosiaalipaketista? Olkaa hyvä. Oui, Madame Benarabatou. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin myös tukea tätä aloitetta. Minä luulen, että sosiaalikysymys on kansalaisten sydämissä. Se on heille tärkeä aihe. Nykypolitiikka ehkä vastaa heidän toiveisiinsa. Ja jos on hyvä ottaa tämä uudestaan keskustelun alle ja kuten päätöslaismaluonnoksessa sanotaan, ottaa käyttöön vastasyklinen politiikka eikä jäädä vain tähän sääst, tiukkaan säästöpolitiikkaan. Sosiaalinen kysymys pitäisi olla meidän painopistealueettemme keskiössä ja, että mielestäni minä, ja minä voin tukea tätä päätöslausunnon hyvin vahvasti. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Komissiosta haluaako joku käyttää puheenvuoron? Thank you very much. Um, very... Kiitoksia. Meillä on aika vähän sanottavaa, koska tässä on jo hyvin katettu jaettu nämä eri tiedonannot ja kysymykset johtavat siihen, että komissio voi selventää monia asioita. No tämä kolmas kysymys, eli että oletetaan, että komissio laatii tiesuunnitelmaa aktiivisesta osallistumisesta, mutta meillä ei ole mitään selkeitä suuntaviivoja. Me katsomme kyllä indikaattoreita, jotka liittyvät tähän strategiaan, mutta – tämä olettamus, joka tässä on, niin no, se on oikeastaan sanamuotoon liittyvä kysymys, mutta sitä voisi tarkastella vähän uudelleen. Kiitos. Euh, bien, alors, je, merci. No niin, kiitos näistä kaikista huomioista. Minä ymmärrän komission vastauksen hyvin kohtaan kolme, mutta tässähän on kyse todella näistä panoksista. Siinä on kyse siitä painoarvosta, jonka parlamentti antaa sosiaaliselle ulottuvuudelle eh, maakohtaisiin erityissuosituksiin ja eh, silloin kun jäsenvaltiot itse eh, käynnistävät näitä kansallisia työllisyysohjelmia. Tämä on kohta, josta parlamentti voi jatkuvasti korostaa, että pitää saada parempi tasapainotus policy mixed lähestymistavassa, kun puhutaan suhteista, jotka vallitsevat komission ja kansallisten parlamenttien välillä. Mutta meillä on mahdollisuus keskustella näistä vielä uudestaan, kun käsittelemme tarkistuksia, jotka pitää jättää 26. huhtikuuta mennessä, eli siis kuluvan viikon loppuun mennessä, ja kun otamme huomioon aikataulun tiukkuuden, nämä tarkistukset pitää jättää ainoastaan englanninkielisinä. Käymme ne läpi, mm, kun on kyse suullisesta kysymyksestä Käymme siihen liittyvät tarkistukset läpi 7. toukokuuta. Pyrimme hyväksymään ne samalla, jotta voimme viedä asian kesäkuun täysistuntoon. Päätöslauselman luonnoksesta tarkistelemme myös, tarkist, käsittelemme tarkistukset myös 7. toukokuuta mutta lykkäämme sitä toukokuun loppuun 29.30. toukokuuta, että voimme tuolloin äänestää tästä päätöslausumaluonnoksesta, jotta voitaisiin sitten hyväksyä myös samassa, kun käsitellään äänestetään tämä suullinen kysymys pää- täysistunnossa. No niin, olemme käsitelleet, käsitelleet tämän esityslistan kohdan ja tulemme kohtaan kahdeksan, jossa tarkoitus on käydä keskustelua budjettivaliokunnan kollegamme kanssa Anne Jensenin kanssa – Hyvä kollega, tervetuloa joukkoomme. Te olette esittelijä, pääesittelijä vuoden 2014 talousarviossa EUlle. Ja äh, meidän esittelijämme, kun on kyse budjetista – te tiedätte, on kollega Öri paikalla ensimmäisellä rivillä. Mutta annan teille nyt välittömästi puheenvuoron Jensen, jotta voitte kertoa meille tästä suuresta budjettitarinasta Euroopan parlamentille, miten pääesittelijä hahmottaa tämän budjetin vuodelle 2014, miten te sen näette ja koette. Olkaa hyvä. Si, eh, yes, eh. Kiitoksia niin täytyy toivoa parasta suuntavivoista äänestettiin maaliskuun täysistuntoviikolla ja silloin kävi selväksi, että käynnistämme tämän hankkeen nyt hankalassa tilanteessa. Meillä ei ole rahoituskehystä, neuvotteluja ei ole vielä kunnolla edes aloitettu, meillä ei ole oikeus perustaa budjettikohdille. Ja siinäkin täytyy katsoa, että saamme päätökseen lähes 70 eri lainsäädäntökysymystä. Ja siksi olemme nyt hyvin hankalassa vaiheessa lähtemässä neuvotteluihin vuosibudjetista. ja meillä on ratkaisematon ongelma, joka liittyy maksuihin, maksumäärärahoihin. Parlamentin puolelta halutaan varmistaa, ettei vuosi 2014 ala niin, että on paljon maksamattomia laskuja vuodelta 2013 tai sitäkin vanhempia laskuja. Eli monista asioista pitää vielä neuvotella ja ne liittyvät vuosibudjettiin. Komissio on tehnyt erittelyn valtioiden päämiesten ehdotuksista, jotka liittyvät monimuotoiseen rahoituskehykseen. Ja sitten voitte tietysti katsoa, onko se teidän intressienne mukainen. Tämä valiokunta on kiinnostunut eri hankkeista, sosiaalirahastosta tietysti, mutta on myöskin muita hankkeita, sosiaalialalla. Muutama vuosi sitten olin budjettiesittelijä tässä valiokunnassa itse, eli tunnen osan näistä hankkeista hyvin. Ja tietyä katsoa sitten, että niitä myöskin jatketaan. Muutoin on vaikea nähdä, missä nyt mennään. Ja me yritämme hiukan nyt tehdä tässä työtä sokkona. Mutta haluaisin nyt kuulla, mitä teillä on sanottavana, mikä on teidän osanne tätä budjettia. millä on käytännön tietoja täällä. Eli komissio tekee ehdotuksen vuoden 2014 budjetista varmaankin toukokuun lopulla. Näin meille on ilmoitettu. Ja me ehdotimme, että tätä ehdotusta käytetään sitten monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluiden pohjana. Ja sen jälkeen komissio on todennut, että he ovat panneet merkille, että valtioiden päämiehet ovat tavanneet ja tehneet tiettyjä päätöksiä. Eli me emme nyt vielä tiedä, mikä on esimerkiksi sosiaalirahaston tilanne. Tehän olette taistelleet kovasti sen puolesta tässä valiokunnassa – Ja tästähän nyt neuvotellaan. Toukokuun lopussa meillä on sitten ehdotus. Ja toukokuun lopulla viimeistään te voitte toimittaa meille sitten ajatuksia tai ehdotuksia pilottihankkeiksi valmisteleviksi toimiksi, koska toivon mukaan on vielä mahdollista testata uusia ajatuksia myöskin seuraavien rahoitusnäkymien aikana. Ainakin tämän puolesta taistelemme, ja tämä johtuu siitä, että tämä pitää toimittaa komissioon, jotta se voi ottaa kantaa näihin ajatuksiin, mutta tehän tiedätte, kyse on vain kymmenestä rivistä, jossa todetaan, mitä haluttaisiin valmisteleviksi toimiksi tai pilottihankkeiksi. Ja sitten komissio katsoo, voidaanko niitä toteuttaa vai onko ne jo katettu – olemassa olevin hankkein. Eli tässä nyt tärkeimmät asiat, joita nyt pitää käsitellä. Eli haluaisin kuulla Öriä ja muita, mitä teillä on sanottavana. Ja sitten varmaan palaan tänne myöhemmin prosessissa, jotta voimme noudattaa hyvää menettelyä. Pikkuhiljaa olemme nyt vaiheessa, jossa meillä on hyvää yhteistoimintaa eri valiokuntien ja budjettivaliokunnan välillä budjettimenettelyssä, ja se on kyllä vahvuus, kun neuvottelemme budjetista. Kiitos. Um, thank you, monsieur. Kiitos, edustaja Ori. Frederik Darden. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myöskin näistä tiedoista, joita edustaja Jensen meille antoi. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että tilanne on melko monimutkainen ja hankala. Meillä on vähän tietoa, josta voimme olla varmoja. Todellakin jopa se, mikä vaikutti varmalta sopimuksessa parlamentin ja neuvoston välillä, sekään ei ole täysin varmaa. Tässä budjettihankkeessa puhutaan joustavuuslausekkeesta, mutta mitä tämä tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa vuoden 2014 budjetin osalta? Mielestäni joustolauseke, jos sellainen on olemassa, tulee vaikuttamaan nimenomaan vuoden 2014 budjetin ja monivuotuisen rahoituskehyksen välillä jonkinlaista liikkumavaraa, joka on tavallista suurempaa saattaisi syntyä. Me tulemme näkemään, mitä tämä tarkoittaa. Se, mitä tällä hetkellä voisimme tehdä, on kaikkien prioriteettien listaaminen niiden, joita me haluaisimme mukaan vuoden 2014 budjettiin. Työllisyysvaliokunta ei ole ainut valiokunta, joka on sitä mieltä, että tulevalle talousarviokaudelle. Tärkein asia todellakin on työllisyyden synnyttäminen, vaurauden tukeminen, ei vain Euroopan 2020 strategian vuoksi, mutta myöskin tulevaisuuden meidän Koko Euroopan kannalta kaikkein tärkein asia on kasvu. Meidän tulee siis luoda työpaikkoja. Meidän täytyy tehdä kaikkia mahdollisia aloitteita, jotka voivat luoda työpaikkoja. Ja me haluaisimme saada tietoomme lukuja koskien rakennerahastoja. Niitä tulisi käyttää kohdennetummin niin, että ne voisivat tukea kasvua. Me emme voi luoda nimittäin uusia työpaikkoja, ellei Euroopan alueella tapahdu talouskasvua. Ja valitettavasti tällä hetkellä työpaikkojen syntymisen suhteen tilanne ei ole suotuisa. Me toivoisimme, että aktiivisen työllisyyden tukiohjelman kohdalla toimeenpanoa tapahtuisi ja toivoisimme myöskin, että voisimme auttaa ihmisiä, jotka ovat työttöminä, jotta he voisivat päästä takaisin työmarkkinoille. Tämän lisäksi meillä on toinenkin huoli. Työttömät ovat, mitä kauemman aikaa työttömät ovat työttöminästä vaikeampaa heidän on päästä takaisin työmarkkinoille sekä psykologisesti, henkisesti että taitojensa vuoksi. Pitkäaikaistyöttömillä on kaikkein vaikeinta päästä takaisin työmarkkinoille ja heidän kohdallaan meidän tulisi puuttua asioihin ja auttaa heitä tässä työmarkkinoille takaisin pääsemisessä, työpaikan löytämisessä. Tiedämme, että tällä hetkellä on käynnissä uudistus ja meidän tulisi todellakin luoda mahdollisuuksia, jotta tämä EURES ensimmäinen työpaikka projekti saisi mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan. On hyvin paljon hankaluuksia nuorilla, jotka pyrkivät löytämään töitä. Ja tämän vuoksi me haluaisimme tukea kaikkia erilaisia ponnistuksia ammattipätevyyden hankkimisessa, pätevyyden hankkimisessa, sillä työpaikkojen ja kasvun lisäksi meidän tulee parantaa työllistämiskapasiteettia. Meillä on hyvin paljon rakenteellisia ongelmia. On paljon ihmisiä, jotka etsivät töitä, mutta he eivät niitä löydä. Ja heidän lisäkseen monet työnantajat etsivät työvoimaa, mutta eivät löydä sitä. Tässä jälleen kerran koulutuksen, ammattikoulutuksen, pätevyyden hankkimisen ja koko elämän kestävän koulutuksen kautta voimme puuttua asioihin. Näihin asioihin tarvitsemme varoja vuonna 2014. Tämän lisäksi meidän täytyy lähettää myöskin symbolinen viesti, joka ei ole vain symbolinen, mutta myöskin käytännöllisesti hyödyllinen. Esimerkiksi tässä Kyseessä voisi olla Euroopan globalisaatiorahasto. Meidän ei tulisi jatkaa loputtomiin tämän rahaston käyttöä. Me haluaisimme riittäviä maksumäärärahoja, jotta voisimme vastata näihin globalisaation aiheuttamiin huoliin Euroopassa. Me olemme vuosien ajan kuulleet kritiikkiä siitä, että tässä globalisaatiorahastossa on varoja, mutta niitä ei edes käytetä täysin. Tällä hetkellä maksuja on vielä ja pyyntöjä on yhä enemmän ja enemmän pyyntöjä, joita ihmiset ovat esittäneet saadakseen tukea. Siksi me tarvitsemme tähän soveltuvan budjettikohdan. Myöskin maksumäärärahojen, maksusitoumusmäärärahojen suhteen meidän täytyy ottaa huomioon Euroopan vähävaraisimpien tilanne. Me emme ole vielä käsitelleet tätä mietintöä, mutta tulemme käsittelemään sitä pian, siis vähävaraisimmille suunnatun avun rahastoa. Tällä hetkellä Suurin osa parlamentista tukee vapaaehtoista osallistumista vähävaraisimmille suunnattuun avun rahastoon. Olisiko tämä soveltuva ratkaisu, jonka jäsenmaat voisivat hyväksyä toisaalta ja joka voisi samalla varmistaa tämän vähävaraisemmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston riittävän varojen saannin. En halua nyt puhua liian kauan aikaa. Mehän olemme etsimässä tämän avun rahaston suhteen ratkaisua. Eri valtuuskunnat ovat osallistuneet työhön, jotta löytäisimme lopullisen ratkaisun tälle vähävaraisimmille suunnatun avun rahastolle. Muutaman päivän päästä me todennäköisesti saamme tässä ratkaisun. Tällä lainsäädäntökaudella edellisellä olemme erittäin paljon olleet IMKossa erään aloitteen suhteen yhteyksissä. Kyseessä on mikroyrityksille tarjoittu tuki, joka koskettaa myöskin pk-yrityksiä. Tämä tuki suuntautuu niihin yrityksiin, jotka luovat kaikkein eniten työpaikkoja. Mikro- ja pk-yritykset ja sosiaalinen yrittäjyys ja innovoiva yrittäjyys, kaikki nämä yritysmuodot tarvitsevat tukia. Ja tämän tuen tulee tulla vuoden 2014 talousarviosta. Kaikki se, mitä tässä sanoin, kuuluu jäsenmaiden toimivallan alaisuuteen. Meidän tulisi auttaa jäsenmaita, jotta kaikki jäsenmaat eteneisit samaan suuntaan. Sitä vastoin Euroopan parlamentilla on toimivaltaa, joka koskettaa terveydenhuollon ja työturvallisuuden aloja, ja näillä aloilla Euroopan parlamentti voi ja sen tulee toimia, on tärkeää, että meillä on riittävät resurssit, jotta voisimme tukea riittävää suojan tasoa työntekijöille. Tämän kriisin jälkeen työpaikat eivät saa olla turvattomampia työntekijöilleen kuin ennen kriisiä. Tässä taisikin olla kaikki, mitä minulla oli sanottavana niin tässä ensimmäisessä keskustelussa. Nähtä, nähdäkseni työllisyysvaliokunta jakaa nämä ajatukset. Kiitoksia. Kiitos, annan puheenvuoro Fredrik Dardenille, mutta ennen sitä haluaisin täsmentää Rova Jensenille, että kun puhutaan vähävaraisimmista ja siitä rahast, niille suunnatusta rahastosta örin puoltama kannanotto ei ole, se ei ole tämän valiokunnan virallinen kanta ainakaan vielä tänä päivänä. 7. toukokuuta tästä käsitellään. Tästä ei ole vielä päästy sopuun puolueryhmissä eikä edes valiokunnassa. Frederik Darden ja sen jälkeen Benjon. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja ensiksikin rouva esittelijälle, että tulee meidän valiokuntaamme kertomaan, antamaan meille tietoa budjettivaliokunnan työstä. Minulla on ollut mahdollisuus seurata sitä varajäsenenä, mutta on erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä käydä tätä mielipiteenvaihtoa täällä. Minulla on kolme eri kohtaa. Tämä pohdinta tilanteesta. Tilanne on arkaluontoinen, paljon tuntemattomia tekijöitä, kun puhutaan vuoden 2013 korjauksista, tarkistuksista, maksumääräyksiä ajatellen, jos ajattelemme monivuotista rahoituskehitystä, hyväksytään vai ei, missä muodossa, millä summilla, millä joustovaralla. Paljon tuntematonta liikkuu ilmassa ja on ihan selvää, että tällä on vaikutusta, seurausvaikutusta ja se liittyy kiinteästi vuoden 2014 budjettiin, josta pitää puhua Teitä kuullessani tuli sellainen tunne, ei pelkästään, ei siis menettelyistä, vaan jos ajattelemme sisältöä, olette varovainen ja ehkä tilkan pessimistinen, kun sanot, että pitää vielä saada tälle jatkumoa ja tavoitteet pitää olla hyvät. En tiedä, onko teillä jotain tietoa, joka voisi kyseenalaistaa näiden rahastojen jatkuvuuden, niiden merkityksen. Ne ovat tärkeitä ainakin meille. On, tulee sellainen tunne, että ne halutaan vakinaistaa, vaikka summat eivät vastaa meidän tavoitteitamme. Toinen huomio liittyy aikataulutukseen. Mikä olisi hyvä aikataulutus ottaen huomioon tuntemattomat tekijät? Tietysti se on vaikea määritellä. Tarkistamme vielä painopistealoimme edustaja Örin mietinnön valossa, mutta pitäisi pystyä niitä korjaamaan. Tämä vähän antamaan lisää meidän reaktioille sitä mukaan, kun tämä muotoutuu ja tuntemat tekijät hahmottuvat tarkemmin yksi elementti vielä, tai pikemminkin kysymys, jos meillä ei ole rahoituskehystä, silloin meillä on vertailukohteena vuoden 2013 budjettikatto. Onko, onko se silloin korkeampi, matalampi? Onko meillä joitakin vertailukohtia, jotka on jo laadittu? jos ajatellaan skenaariota, että meillä on rahoituskehys vai ei ole monivuotista rahoituskehystä. Ja miten tämä sitten kytkeytyy monivuotisiin ohjelmiin? Miten voidaan lähteä käynnistämään monivuotisia ohjelmia siinä logiikassa, jossa ei ole monivuotista rahoituskehystä? Ja miten voidaan määritellä ensimmäiselle, vuodelle, ensimmäiselle vuodelle varatut summat ja miten muut toimijat voivat sitten lähteä tuottamaan omia ajatuksiaan. Ajattelen tässä nyt monivuotisia toimia, ajattelen paikallisesti. Minä olen erään pienen kaupungin pormestari, ajattelen sitten aina sitä toista osapuolta. Sitten halutaan erityishuomiota kiinnittää, herra, herra Öri puhui siitä, se tulee sille hänen mietinnössään. Me olemme esittäneet esittää joitakin tarkistuksia, jossa vahvistamme näitä huomionarvoisia kohtia nimenomaan työllisyyden elvyttämiseksi, nuorten työllisyyden elvyttämiseksi, nuorisotakuun läpiviemiseksi. Sen pitää olla tärkeää jo aivan ohjelmointikauden alussa tämä nuorisotakuu varsinkin. Ja kun puhutaan, että onko riittävästi, niin kun ajattelemme eurooppalaista sosiaalirahastoa tai, tai globalisaatiorahastoa, sekin on tarkistuksen kohteena ja tietysti, jos puhumme rahastosta vähävaraisimme, kuten rouva puheenjohtaja sanoi, se on keskustelun alaisena täällä, keskustelun alla täällä. Sillekin pitää antaa riittävän tärkeästi, riittävästi varoja, koska se on tärkeä kohta. Tässä näistä tarkistuksista. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Phil Yes, thank you. Uh, Kiitoksia. Ensinnäkin aion puhua näistä painopistealueista, koska Darden otti jo esille nämä tuntemattomat tekijät, monimuotiset rahoituskehykset ja niin edelleen. Enkä nyt aina ihan ymmärrä näitä teknisiä kysymyksiä budjetin osalta, joten olen joudut niihin tutustumaan. Mutta pidän kiinni näistä painopistealueista Örsin kanssa olen samaa mieltä hyvin pitkälti näistä painopistealueista, mutta keskittyisin vielä enemmän kasvuun ja niihin alueihin, joilla voimme saada aikaan lisäarvoa ja jolla talous voidaan saada taas liikkeelle. Ja työllistettävyys on mielestäni tärkein asia tässä valiokunnassa. Nuorisotyöllisyysaloitteet haasteet pitäisi kohdentaa juuri työllistettävyyteen. Välttämättä ei saa heti työpaikkoja, joten se pitää kohdentaa työllistettävyyteen. Ja olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä, että on aivan välttämätöntä, että tämä käynnistetään mahdollisimman varhain eikä odotella turhaan. Meidän pitää myöskin keskittyä paljon ammattikoulutukseen. Tästä puhuttiin jo aikaisemmin. Olen tehnyt tarkistuksia esimerkiksi maaseudun työpaikkojen ja koulutuksen osalta, jotta voidaan yhdistää erilaisia taitoja maaseudun tarpeita ajatellen, joten tässä pitäisi toimia myöskin sosiaaliinvestointivarojen kanssa ja alueellisten varojen kanssa. Meidän pitää edistää koulutusta, joiden pohjalta ihmisiä voidaan työllistää. Ja kun ihmiset työllistyvät, niin heille voi myöskin opettaa hiukan yrittäjyystaitoja. Eli kyse ei ole vain siitä, että ihmiset paremmin pystyvät kilpailemaan samoista työpaikoista, vaan näin ihmiset saavat myöskin taitoja luoda työpaikkoja. Pari minuuttia sitten mainitsin myöskin sen, että meidän pitää varmistaa, että ei ole mitään teknisiä ongelmia hankkeiden tukemisessa, kuten siinä, joka on käynnissä Birminghamissa. Siellä tuettiin juuri sosiaaliasuntojen rakentamista – energiatehokkuustoimin, koska niihin liittyy suoraan työpaikkoja, mutta ne luovat myöskin ostovoimaa, joka luo dynamiikkaa talouteen. Ongelmia on ollut esimerkiksi tulontuen ja pääomatuen välillä ja sitten kuinka paljon valtionapusäännöt ovat tiellä. Eli meidän täytyy ainakin tarkkailla tätä ja varmistaa, ettei tukahduteta olemassa olevia hankkeita, jotka halutaan vielä pitää yllä ensi vuonna ja varmaan vielä sen jälkeen, kun seuraava monivuotinen rahoituskehys käynnistyy. Arvokkaat hankkeet, oliko se sitten sosiaaliinvestointi, joukkovelkkirjoista tai mistä muusta, vaikka suorasta tuesta, niin näin voimme auttaa jäsenvaltioita – kun ne kehittävät talouttaan erityisesti näillä ongelmallisilla alueilla. Ja lopuksi sanoisin, että kun viime viikkoina olen tavannut yritysten edustajia ja kysynyt eurooppalaisista varoista, niin olemme saaneet aika paljon vastauksia, joiden mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on yhä hankalampaa ja byrokraattisempaa saada käyttöönsä näitä varoja. Ja jos tästä tulee yhä hankalampi ja byrokraattisempi näiden varojen käytöstä, niin ehkä se selittää, miksi joillain aloilla on alikäytettyjä varoja. Ja jos haluamme, että yksityinen sektori pystyy hyödyntämään näitä varoja ja luomaan uusia työpaikkoja ja talouskasvua, niin sitten meidän täytyy miettiä, kuinka byrokraattista näiden varojen käyttöön saaminen oikeastaan on. Madame la rapportrice. Hyvä rouva esittelijä, te olette nyt kuulleet puolustuspuheita sen suhteen, voidaanko la- luoda lausuntoistakin mietinnöstä, joka ei ole mitenkään tässä monivuotisessa prosessissa mukana. Anteeksi, herra Yri haluaa vielä puhua. Kiittelen Kimorot. Niin, jos sallitte, minulle kaksi asiaa, jotka jäivät omasta puheenvuorostani sivuun. Aivan pientä asiaa. Todellakin puhun hyvin lyhyesti. Kyllä todellakin, eh, rouva puheenjohtaja, olette oikeassa, mutta itsekin sanoin, että tällä hetkellä me vaihdamme mielipiteitä, kun tarkoituksena on löytää vähävaraisimmille suunnatun avustusrahaston suhteen kompromissi, mutta tämä nykyisin käytettävissä oleva summa on riittämätön. Me puhumme minimistä, Nykyisin me käytämme tähän 3,5 miljardia, mutta summa tulee laskemaan. Ja me tiedämme, että meidän liikkumavaramme tulee laskemaan tämän vuoksi. Me puhumme tästä minimisummasta. Ja jälleen kerran kyseessä on tuntematon tilanne, kun tarkastelemme näitä summia ja sitten niiden jakaumaa ei ole varmaa, että monivuotoisessa rahoituskehyksessä joka vuosi halutaan käyttää sama määrä rahaa. Ehkäpä joskus asioita halutaan harkita, joskus saattaa olla ongelmia ja meidän tulee tarkastella asioita uudelleen rouva pääsittelijä, te varmasti voitte, olette varmasti huononneet tässä valiokunnassa. EPPkin voi vaikuttaa puheenvuorojärjestykseen, voi puhua aluksi ja lopussa sitten, mutta nyt annan teille puheenvuoron ihan loppupuheenvuoron. Thank you very much. Well... Kiitoksia. Olemme samaa mieltä siitä, että olemme nyt oudossa tilanteessa. Ja Tämä valiokunta vaikuttaa näihin lainsäädännöllisiin kysymyksiin, joista neuvotellaan. Ja tärkeää on, että asiat etenevät. Ja teidän alueellanne edistystä on tapahtunut, koska valtioiden päämiehet sanovat, että meidän täytyy tehdä nuorisotyöttömyydelle jotain. Eli yhdellä alalla saatiin aikaan jotain myönteistä. Ja tämän otsikkona myöskin vuoden 2014 budjetin osalta, eli nuorisotyöttömyyden torjuminen. Meidän täytyy ponnistella kovasti tämän edestä vuonna 2014. Ja meidän täytyy saada asia eteenpäin ja sanoa, että nyt on ongelmia, nyt pitää löytää voimakkaita ratkaisuja. Sen pitäisi nyt olla selvää kaikille ja sen puolesta on helppo puhua. Jos ei saada monimuotoista rahoituskehystä, niin mitä tapahtuu? No täytyy toivoa, että meillä on oikeusperusta eri osille budjettia, koska silloinhan kyse on vain eri kattolukemasta, ja meidän täytyy viitata siihen kattolukemaan, se on hiukan eri asia. Mutta ei se ole sitten niin erilaista vuonna 2014, eli ei se mikään maailmanloppu ole. Mutta olisi hyvä, jos löydettäisiin ratkaisu. Se ei tietenkään helpota tilannetta kaikkien osalta, mutta toivottavasti onnistumme. Siihen ainakin osa, valtaosa meistä pyrkii. Olin hiukan pessimistinen, mutta toivon kuitenkin, että ratkaisu löytyy. Se ei ole se ratkaisu, johon parlamentti on tähdännyt, mutta meidän pitäisi päästä mahdollisimman lähelle hyvää ratkaisua. Ja jos taso on alhaisempana kuin mitä me halusimme tai komissio, niin silloin pitäisi ehdottomasti olla joustavuutta, jotta varoja voidaan käyttää paremmin. Tämä on siis tärkeä kysymys ja te kaikki annoitte hyviä ajatuksia sen suhteen, mitkä ovat painopistealueet ja annoitte hyvän luettelon niistä eri asioista, joita teillä on esityslistoillanne. Unohdin mainita nämä virastot ja se on tietysti kysymys, jota tämä valiokunta käsitellä ainakin neljä virastoa on mainittu. Ja tämä on taas kohta, jossa neuvosto vain tekee leikkauksia kautta linjan. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että nämä virastot saavat, mitä ne tarvitsevat, ja kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä ja koulutusta ja turvallisuus- ja terveydenhuoltokysymyksiä, ne ovat erityisroolissa ja niitä pitää jatkaa myös tässä tilanteessa. Mutta saa nähdä, miten selviämme tästä hankalasta tilanteesta. Komissio tekee budjettiehdotuksen ja me sitten toimimme sen pohjalta. Kiitos. Euh, Kiitos paljon arvoisa kollega. Kuulemme odotamme kärsimättömänä teidän ehdotuksianne ja budjettivaliokunnan jäsenä luotamme teihin myös siinä, että ne kohdat, joista sosiaalivaliokunta on jo antanut oman kantansa hyvin määrätietoisesti, että niitä tullaan tukemaan ja että ne myös huomioidaan budjettivaliokunnassa paljon onnea, lykyä, tykyä, jatko, tykyä jatkotyöskentelyssänne ja toivottavasti näimme vielä useamman kerran. Tuntuu vähän surrealistiselta tämä tilanne, kun ajattelemme budjettia vuodelta 2013 ja rahoituskehystä, mutta tiedämme, että kyllä aina luovuutta löytyy, että voimme löytää ulospääsyn. No niin. Meillä on herra Örin lausuntoluonnos, jossa puhutaan trilogineuvottelumandaatista vuodelle 2014 ja me siis käsittelemme tämän nyt sitten loogisesti, kun olemme kuulleet rouva Anna ja eli edustaja Öri, olkaa hyvä, talousarvi 2014 valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten. Nous, nous, nous sommes au point 18. Olemme kohdassa 18 esityslistalla. Se siirrettiin tähän kohtaan Rouva Jensenin esityksen jälkeen. Minulla on tänään onnea. Minulla on onnea sillä... Minun ei tarvitse nyt sanoa enää sanaakaan, sillä kaikki mitä juuri äsken sanoin Rouva Jensenin läsnä ollessa hyvin vahvasti toikin esiin tämän kohdan 18 esityslistalta. Nyt jos puheenjohtaja toivoo, voin todellakin tietenkin toistaa saman kaiken, minkä äsken sanoin, mutta tässä haluaisin ehkä yksinkertaisesti vain muistuttaa kollegoille, että tämä lausuntoluonnos, josta käymme ensimmäistä keskustelua tänään, on käsittelyssä. Äsken en korostanut ehkä tarpeeksi nuorisotyöllisyyden osuutta. En maininnut tässä vähävaraisimmille suunnitun eurooppalaisen avustusrahaston kohdalla sitä, että minulle aivan selvää vielä se, kuinka tämä rahasto tullaan rahoittamaan. Me tiedämme nyt summan, mutta tuleeko tämä sitten sitten sosiaalirahastosta tai jostakin muusta lähteestä, niin minulle tämä kysymys ei vielä ole selvillä. Ruoan puheenjohtaja Oslossa, te olitte paikalla, kun tätä asiaa käsiteltiin asiasta vastaavan komission jäsenen kanssa, ja hänkään ei tuolloin tiennyt vastausta kysymykseen. Eli liittyen tähän kolmikanta neuvotteluja varten myönnettävään valtuuteen, haluaisin tässä vedota kollegoihin. Toivon, että näillä linjoilla voimme jatkaa keskustelua. Kiitoksia. Monsieur Darden, puis Monsieur Benyon. Edustaja Darden ja sen jälkeen edustaja Benyon. Kuten edustaja Öri juuri sanoi, Painopistealueet on tuotu hyvin esille. Edustaja Ry ei lisännyt mitään erityistä. En minäkään aio niin tehdä. Me tulemme jättämään muutaman tarkistuksen rakentavassa mielessä täydentääksemme tätä lausuntoluonnosta. Très bien. Loistavaa. Emme tässä ehkä niin kauheasti opi sen enempää. Edustaja Benjon seuraavaksi. Puhun ihan yhtä lyhyesti. Erityisesti tuen kohtaa kolme, eli nuorisotyöllisyysaloitetta. Ja sitten neljä, ammatillisen koulutuksen tukeminen on tärkeää. Ja kohta seitsemän, pk-yritysten tukeminen, rahoituksen saatavuuden edistäminen. Ehkä vielä otamme muita kohtia mukaan tarkistuksissa, kun ajatellaan sosiaaliasuntoja esimerkiksi, josta on puhuttu. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on mielestämme hyvin laadittu lausunto, eikä siinä ole mitään, mitä erityisesti vastustaisimme. Kiitos. Hienoa. En usko, että herra Jori enää haluaa käyttää puheenvuoron. Ei, kyllä ei. No. Hyvä. Näin ollen tarkistuksille määräaika on 17. toukokuuta kello 12. Käsittelemme niitä kuin myös on kompromissitarkistuksia 19. toukokuuta. Kaikki voivat kirjoittaa ne omilla äidinkielillään ja hyväksymme kaiken tämän 20. kesäkuuta. Emme vielä tiedä, koska Rova Jensen itse jättää tämän mietintöluonnoksensa. Mehän tässä nyt lyömme lukkoon omia määräaikojamme tarkistuksille lausunnosta mietintöön, jota emme vielä ehkä tunne sen sen hetkisessä muodossaan hyväksytään tämä aikataulu sillä varauksella, että meillä on mietintöluonnos tuolloin käsissämme, jossa 17. toukokuuta ei ole vielä äh, saatu Rova Jenseniltä tekstiä. Silloin minun pitäisi ehkä myöntää jonkinlaista lisäaikaa, olla joustava. Hyvä. Pidetään kiinni tästä tällä hetkellä sillä varauksella, että sitä voidaan myöhemmin muuttaa tätä aikataulua suhteessa, miten budjettivaliokunnassa työt etenevät. Hyppäämme takaisin kohtaan kymmenen esityslistalta vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Me tästä on lainsäädäntökeskustelu. Meidän Valiokuntamme on siinä toimivaltainen. Annan esittelijälle puheenvuoron, jotta hän voi kertoa meille tarkistuksista, kompromissitarkistuksista, joita on jätetty hänen mietintönsä. Tässä on kyse myös mietinnöstä, johon olemme saaneet useita lausuntoja. Budjettivaliokunta, Regi, Agri, kulttuuri- ja naisten valiokunta esittelijä sai huomattavan määrän tarkistuksia, 517, ja hän pystyi näiden pohjalta laatimaan 37 kompromissitarkistusta. Annan esittelijöille puheenvuorot. Thank you very much, Chair. And first of all... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen tehnyt työtä tämän mietinnön parissa. Haluaisin kiittää omaa henkilökuntaani ja kaikkia poliittisia ryhmiä niiden henkilökuntaa, jotka ovat tehneet kovasti töistä. Meillä oli 517 tarkistusta ja hyvin vähän aikaa käydä niitä läpi, mutta me olemme 34 kompromissitarkistusta kuitenkin saaneet tehtyä näiden tarkistusten pohjalta. Minulla oli muutamia asioita, joista halusin keskustella, kun käsitellään kohderyhmää. Meillä oli monia tarkistuksia, jotka halusivat laajentaa tätä kohderyhmää, mutta kun tarkastelimme sitä, kuinka rajallinen budjetti meillä on käytössämme, 2,5 miljoonaa ja myöskin sitä, kuinka suuri köyhyysongelma meillä on ollut kriisin alkamisen jälkeen Euroopan unionissa ja kuinka monet ihmiset luottavat näiden ruokapankkien tukeen monissa Euroopan unionin maissa. Omassa maassani Irlannissa, Portugalissa, Kreikassa olemme nähneet, kuinka ruokapankit eivät ole voineet vastata täysin tähän kysyntään. Nämä henkilöt, jotka ovat kaikkein vähävaraisempia, jotka eivät saa esr eh, ESRstä e tukea, me olemme nyt todenneet, että vain Eurooppa 2020 käsittelee vain, on ainut ohjelma, joka käsittelee näiden kaikkien vähävaraisempien tilannetta. Ajatus siitä, että sovellusala olisi laajempi. Meillä oli jonkin verran tarkistuksia, jonka mukaan meidän tulisi keskittyä vain ruoka-apuun. Ja uskon, että tammikuussa käydyt keskustelut ja monet edustajat kansalaisjärjestöistä nykyisen rahaston piiristä ovat äh, ilmaisseet mielipiteenään, että he pitäisivät laajempaa tukea parempana materiaalista tukea Eli näin itse asiassa tuomioistuimenkin ja muiden syiden vuoksi laajempi soveltamisala olisi sopivampi rahaston laajempi soveltamisala kattaisi ruoan ja muun materiaalisen tuen operatiivisissa ohjelmissa. Kuuteen aikaisempi puhuja, edustaja Orion, aikaisemmin todennut, tämä ehdotettu 3,5 miljardia ei ole riittävä määrä. Meitä huolestuttaa se, että tämä on nykyisellä ajalla ollut äm, rajana puheenjohtaja Beres ja Alain Suu ovat välittäneet tämän huolen eteenpäin, tämän 3,5 miljardin euron ja perustelut tälle huolelle on ilmaistu kirjeessämme budjettivaliokunnalle. Tämän lisäksi tietyt tarkistukset liittyvät yhteisrahoitukseen. Paljon keskustelua käytiin siihen liittyen ja lopullinen tunne siitä, että tämä 85 prosentin rahoituksen taso komission ehdotuksen mukaisesti olisi taso, johon meidän tulisi pitäytyä, mutta tämän lisäksi vapaaehtoinen lisää yhteisrahoitus tulisi tehdä mahdolliseksi näiden rajojen ylikin. Käytin paljon keskustelua siitä, tulisiko näiden ohjelmien olla pakollisia vai vapaaehtoisia. Kaksi valiokuntaa tuki komission ehdotusta siitä, että ohjelman tulisi olla pakollinen kaikissa jäsenmaissa. Tämä hiesteli huolta siitä, että vähävaraisempia on kaikissa jäsenmaissa, eikä tätä tulisi rajata vain tiettyihin jäsenmaihin, mutta monissa tarkistuksissa ajettiin vapaaehtoista osallistumista. Tätä asiaa neljä kertaa käsiteltiin varjoesittelijöiden kanssa kokouksissa ja vahvaa tukea vapaaehtoiselle osallistumiselle oli suurimmasta osasta poliittisia ryhmiä, mutta meillä ei ole vielä selvää päätöstä siitä, pitäisikö ohjelman olla pakollinen vapaaehtoiseen osallistumiseen liittyen vaikuttaa siltä, että jos osallistuminen olisi vapaaehtoista siinä tilanteessa, että ohjelma on vapaaehtoinen, jokin jäsenmaa päättää olla puuttumatta siihen. Tämä tulisi vaikuttaa budjettiin esimerkiksi ruokatuen osalta budjettia tulisi voida uudelleen jakaa. Monet kansalaisjärjestöt eh, tervehtivät myöskin ilolla näitä tukevia toimia ohjelmassa. Tässä tuotiin esiin sitä, että 17 prosenttia tuen saajista ei palaa takaisin seuraavana vuonna. Tarkoituksena olisi mahdollisten mukaisesti luoda ihmisille mahdolliseksi päästä eteenpäin ja päästä toisten ohjelmien tai ESRn tuen tai muiden tukien piiriin. Jotakin huolia on ilmaistu liittyen keskusteluihin, jotka liittyvät budjettikeskusteluun äsken ja siirtymään. Jos me teemme vapaaehtoisen osallistumisen mahdolliseksi, äh, meillä tulisi olla vakaa siirtymä nykyisen ohjelmakaudelle vuoden 2014 jälkeisen ajan välillä. Tämä vaatii siirtymää vaiheen toimia. Me olemme luonnostelleet kompromissitarkistuksen, joka korostaa tarvetta sille, että siirtymä on vakaa ja että tämä asetus tulisi voimaan. Sitten muut kompromissiesitykset käsittelevät kumppanuus, toimien tärkeyttä järjestöjen kanssa ja ohjelman tulosten arviointia jäsenmaiden kanssa ja tuloksen arvioinnin läpinäkyvyyttä. Sitten muut ohjelmiin liittyvät kysymykset liittyvät ruokatukeen, terveellisen ruoan tukemiseen ja erityisesti olemme korostaneet järjestöiden kanssa sitä, ettei hallinnollista taakkaa kumppanuusjärjestöille tule lisätä tässä paljon hankaluuksia oli olemassa, vaikka tarkoitus oli helpottaa kansalaisjärjestöiden toimintaa. Ja lopultakin sitten kansallisten politiikkojen yhteyteen liittyen tämän tuen ei tulisi olla ainut Euroopan unionin väline köyhyyden vastaisessa taistelussa. You're not winning any minutes because you're speaking too quickly. Ei tässä aikaa säästy, vaikka puhutte näin nopeasti, koska tulkit eivät nyt pysy perässä. Eli ne, jotka kuuntelevat teitä muulla kielellä, niin kuulevat vain puolet siitä, mitä sanotte. Pahoittelen anteeksi tulkeille. Jos voisin tehdä yhteenvedon, jos jäsenillä on kysymyksiä liittyen näihin laajoihin perusperiaatteisiin, joita kävin läpi. Haluaisin sanoa jälleen kerran, että tämän väli, tämä väline tulisi nähdä kansallisten toimien kanssa niitä täydentävänä välineenä. Se ei ole Euroopan unionin ainut väline köyhyyden vä- vastaisessa taistelussa, mutta se voi tukea siinä, kun pyrimme saattamaan 20 miljoonaa ihmistä pois köyhyydestä. Haluaisin jälleen kerran kiittää varjoesittelijöitä. Tapasimme viisi kertaa ja tällä viikolla me käymme viimeisen kerran vielä näitä kompromissitarkistusluonnoksia läpi. Ne on esitetty tänään iltapäivällä. Meillä on hyvin tiukka tiukka aikataulu ja olemme pyytäneet, että äänestykset lykättäisiin huomiselta seitsemännelle päivälle toukokuuta ja haluaisin myöskin korostaa vielä kerran sitä, että Irlanti puheenjohtajamaana pitää tätä ohjelmaa prioriteettikysymyksenä. John Burton, joka on Labour-puolueen edustaja, on vahvasti mukana työssä ja toivon, että Irlannin puheenjohtajuuskaudella – saamme yhdessä varjoesittelijöiden kanssa kaikkein parhaan mahdollisimman lopputuloksen ja välinen aikaan. Kiitoksia. Minulla on pitkä puheenvuoro. Luettelo puhe, luen tässä puhujien nimet läpi ja sitten sanotte, että käykö näin. Pyydän anteeksi, en voi antaa kolme kertaa puheenvuoroa samalle henkilölle. Sanokaa kaikki yhdellä kertaa. Thomas Mann. Madame Schröter, Madame Beres, Monsieur Ori. Monsieur Serkas. Rouva Cornelissen lisäksi. No, siinä olivat kaikki. Kiitos. Ja sitten annan puheenvuoron komissiolle tämän jälkeen. Meillä on vähän nyt ajan kanssa oltava tarkkana, rouva Vassilio tulee tänne puoli kuusi, kaksi ja puoli minuuttia per henkilö. Thomas Mann aloittaa. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että työllisyysvaliokunnassa olemme nyt vastuussa tästä, eikä maatalousvaliokunta niin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin kyse oli köyhille annetusta elintarvikeavusta. Ja mielestäni on hyvä, että työllisyysvaliokunnassa me olemme saaneet tämän vastuun ja katsomme, mitä asioita voimme muuttaa. Saammeko aikaan järkevän köyhyyden torjuntaohjelman, meidän täytyy työstää sitä ja siksi olen iloinen siitä, mitä varjoesittelijät sanoivat, eli että asiasta ollaan hyvin pitkälti yhtä mieltä. No, varojen määrä. 2,5 miljoonaa on varattu tähän ja on sanottu, että pitäisi olla 3,5 miljardia. Ja tämä on tärkeä ala, koska me haluamme saada tästä tuloksia. Meillä ei pidä olla ohjelmaa, josta voidaan sanoa, että se on sataprosenttinen ohjelma, vaan sanotaan, että tässä pitää olla yhteisrahoitusta. Meillä on muitakin ohjelmia, jotka on yhteisrahoitettu, ja mielestäni tämä muoto, joka nyt on löydetty, eli 85 prosenttia normaalissa tilanteessa ja 95 prosenttia sitten muissa ohjelmissa on oikea tapa. Ja sitten vapaaehtoisuudesta. Maat, joissa se on mahdollista, joissa voidaan torjua tehokkaasti köyhyyttä, joissa tämä on täydentävä ohjelma, niin monissa maissa tämä toimii, mutta toisissa taas näin ei käy. Eli Kostello, haluaisin korostaa sitä, että on raportointivelvollisuus ja valvontavelvollisuus, eli kuinka pitkälti nämä ovat toteutuneet. Eli pitää, pitää huolta siitä, että jäsenvaltiot hoitavat oman osansa, niille annetaan apua, kaikkia ei voi korvata, ja tämä onnistuu ainoastaan, jossa meillä on yksinkertaistamista, jotta nämä hankkeet ovat toteutettavissa. Muuten on vastustusta jäsenvaltioissa, jotka sanovat, että tässä on paljon tekemistä, mutta hyvin vähän varoja. Eli me tarvitsemme nyt yksinkertaisemman järjestelmän ja silloin voimme päästä järkevään tulokseen. Eli kiitoksia siitä, mitä tähän mennessä on jo tehty. Ähm, Kiitos. Phil ja Rova Schroeter sen jälkeen. Thank you. Um, Kiitoksia. Tällä kertaa minä puhun Marian Haakinin puolesta. Hän haluaisi pahoitella. Hän ei päässyt paikalle tänään. Hän haluaisi myöskin kiittää esittelijää erittäin hienosta yhteistyöstä tässä mietinnössä ja toteaa, että meillä on periaatteessa yksimielisyys kaikkien kompromissien suhteen, paitsi kompromissin, joka käsittelee artiklaa 6. Tämän lisäksi Alden kanta on se, että me emme halua lyödä lukkoon mitään lukuja, jos nämä luku, luvut tarkoittaisivat budjetin kasvattamista. Tämä liittyy muihin kysymyksiin, Monivuotisen rahoituskehyksen osalta, jossa me olemme omaksuneet tämän kannan. Me tuemme vapaaehtoisuutta. Yksi syy tälle on se, että se auttaisi tässä tämän jumittuneen osan tilanteen ratkaisua. Sitten tähän vapaaehtoisuuteen liittyen ja siihen, mitä tapahtuisi, elleivät jäsenmaat käyttäisi varoja tai osallistuisivat tai eivät osallistuisi niiden käyttämiseen. Strasbourgissa viime viikolla kokouksessa todettiin, että olisi mahdollista luoda järjestelmä, jossa nämä varat osoitettaisiin rahastolle. Meillä voisi olla myöskin kohesiorahaston periaatetta vastaava järjestelmä. Euh, merci. Kiitos, Elisabeth Schröter. Puhun ihan lyhyesti. Varjoesittelijä Cornelis on nyt täällä paikalla. Mutta asiat, jotka minun mielestäni, kun ajatellaan monivuotista rahoitusnäkymää, ovat tärkeitä. Tämä täytyy sopia yhteen tietysti rahoitusnäkymiin, ja olisi tietenkin ihan, että viranomainen olisi tässä hallinnoinnissa sama, koska silloin se puitteissa voitaisiin tehdä enemmän, mutta tämä ei ole onnistunut. Mutta tietysti mekanismit täytyy olla samat, ja ainakin pitää olla valinnanvara jäsenvaltiolle, että tämä valvontaviranomainen on sama. No kaikkein tärkein tulos neuvotteluista on näissä kompromisseissa, eli vapaaehtoisuus. Se on meille kaikkein tärkeintä koska täytyy pitää mielessä, että on jäsenvaltioita, joissa on muita ratkaisuja ja jotka eivät tarvitse mitään eurooppalaista ohjelmaa, koska siellä on alueohjelmia. Eikä nyt voi sanoa, että koska EUlla on nyt tämä rahasto, niin kaikkien jäsenvaltioiden pitää olla mukana. Ja tietysti varoja on hyvin vähän, ja jäsenvaltioiden pitää käyttää tehokkaasti nämä varat, ja jos nyt tulee mukaan uusia jäsenvaltioita, niin kutakin kohti on yhä vähemmän varoja. Eli vapaaehtoisuus on keskeinen seikka. Ja myöskin yhteisrahoitus on mielestäni tarpeen, koska se on meidän varanhoitoasetuksemme perusteella tarpeellinen EU-lainsäädännön nojalla. Kiitos. Merci, bonjour, merci la rapportrice. Kiitos. Kiitän esittelijää hänen käynnistämästään työstä, kun hän puhuu uudesta määritelmästä direktiivin sovellusalassa. Se on hyvä aloite. Puhun nyt tästä vapaaehtoisuudesta tai esittelijä sanoi, että ei ole ryhmissä päästy tähän sopuun. On paljon tarkistuksia jätetty hyvin ristiriitaisissa mielessä. Minä en ymmärrä, kuinka, minkä takia kollegat lähtevät tälle tielle ja jatkavat siellä. Mehän olemme käyneet jo tämän keskustelun silloin, kun me hyväksymme EU 2020 strategian. Jotkut jäsenvaltiot tuon strategian hyväksymisen yhteyksessä sanoivat, että eihän köyhyys kuulu EUlle, se on toissijaisuusperiaate, se on jäsenvaltioiden asia. Ja päivä toisensa jälkeen voidaan nähdä, kuinka köyhyys vain kasvaa. Ja samat argumentit otetaan esille joissakin jäsenvaltioissa, kun ne ovat sitä mieltä, että nyt he ovat hoitaneet sosiaalipuolen nuorisotakuun myötä ja sitten kaikki muu, mikä siihen liittyy, niin se riittää. Selvä. Se on jäsenvaltioiden oma asia. Ei tässä ole kyse mistään hyvän tekeväisyydestä, eikä tämä ole myöskään mitään eurooppalaista solidaarisuutta. Ne, jotka kääntyvät kirkkojen puoleen, jotka, jotta ne sieltä saataisiin rahaa vähävaraisille, niin silloin ne luopuvat EU-rahasta instrumentista, jos emme hyödynnä eurooppalaista solidaarisuutta, joka koskettaisi koko EUta. Silloin se on vakava virhe, joka tehdään. Emme me saa toimia näin. Me menemme itse vastoin sitä, mitä olemme aina puolustaneet tässä talossa silloin, kun hyväksymme päätöslauselamme, päätöslaus, päätöslauselman murskaavalla enelmällä me menemme eh, Eurooppa-neuvoston eli huippukokouksen päätös, päätelmiä vastaan, jos toimimme näin. Tuki on 2,5 miljardia vuosille. Ei tässä sanota, että se olisi vapaaehtoinen. Ja olen myös sitä mieltä, että ehkä loppujen lopuksi, jos ajattelemme sitä lopputilannetta, jos jotkut jäsenvaltiot ovat niin itsepintaisia, niin ehkä pitää päätyä vapaaehtoisuuteen. Mutta ennen kuin siihen päädytään, ennen kuin meillä on takeet siitä, miten tämä vaikuttaa sosiaalirahastoon tai kokonaisbudjettiin, eihän se voi olla meidän lähtökohtainen kantamme. Ja pyydän nyt kollegoja miettimään seuraamuksia mukaan lukien se mahdollisuus siihen, että käännytään tuomioistuimen puoleen. Jotkut jäsenvaltiot voivat ihan legitiimisti sanoa, että tämä ei ole asiallista eikä oikeudenmukaista, jos se koskettaa vain joitakin jäsenvaltioita. Minä pyydän nyt kaikkia olemaan mahdollisimman valppaita ja hyödyntämään aikaa ennen kuin äänestämme. Eli tarkista, tarkistaisitteko, että olemmeko todella oikealla tiellä. Nyt annan puheenvuoron edustaja Örille, sitten rouva Kornelisen. Edustaja Öri, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, eh, elnök Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää tästä kovasta työstä ja perusteellisesta työstä ja myöskin hänen alkupuheenvuorostaan. Kiitoksia tästä yhteistyön ja koordinaation hengestä joka on ryhmässä vallinnut. Olen samaa mieltä siitä, että äänestys tulisi olla 7. toukokuuta, sillä emme vielä ole saaneet tarpeeksi aikaa, että voisimme olla samaa mieltä kaikista asioista. Todellakin tässä minulla on lähestulkoon kaksi roolia – siksi, että minun on hiukan vaikea unohtaa pelkoa, pelkoa, joka tulee siitä tosiasiasta, että meillä oli eurooppalainen elintarvikeavun ohjelma kaikkien vähävaraisimmille, joka toimi hyvin. Ja samaan aikaan meillä on tullaan uusi avun rahasto vähävaraisimmille. Ja me toivoisimme, että tämä toimi olisi mahdollisimman yksinkertainen ja kaikki varat, joita meillä on käytettävissämme, menisivät kaikkien vähävaraisimmille eikä tämän rahaston hallinnointiin. Emme voi kuvitella sitä, etteikö yhteisrahoitusta ole, sillä mehän sosiaali- rahastoa käytämme tässä, joten yhteisrahoitus on mukana. Me pyrimme löytämään tavan päästä jumiutuneesta tilanteesta yli, jotta neuvostossa jumi voitaisiin avata. Tästä syystä olen monta kertaa viitannut kansallisiin osuuksiin. Nyt olipa kyseessä sitten vapaaehtoinen tai pakollinen toimi. Tätä rahastoa käytettäisiin, sosiaalirahastoa käytettäisiin, enkä minä tiedä vielä kuinka ongelma ratkaisi, ratkeaisi. ruopuheenjohtajia liittyen Eurooppa 2020 me perussopimuksissakin näemme, että kyseessä on ennen kaikkea kansallisen toimivallan ala. Ja jos näin on, paljon tunteita on liikkeellä, kun etsimme ratkaisua, mutta ei pidä unohtaa, että kyseessä on kansallisen toimivallan ala. Vähemmän hallinno, hallintoa, enemmän apua vähävaraisille. Jopa aikaisemmalla kaudella 3,5 miljardia oli liian vähän, joten mitä voisimme tehdä 2,5 miljardilla? Kaikki tämä kaikki tarkastukset ja niin edespäin monimutkaistaisivat asioita liikaa. Ja näistä kahdesta ja puolesta miljardista edunsaajille päätyisi aivan liian vähän. Siksi näitä tule, tulee vähentää. Rova Cornelissen. me also start. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä aluksi. Hän on tehnyt ihaltavaa työtä näiden valtavien tarkoitusmäärien kanssa, joita on laadittu. Meidän täytyy vielä jatkaa neuvotteluita, vaikka vuos, tuntikausia on jo käyty mielenkiintoisia ja rakentavia neuvotteluita. Tietysti tämä vapaaehtoisuus, Siis valtaosa meistä katsoo, että tämän tulisi olla vapaaehtoista, mutta meidän täytyy vielä löytää tapa toteuttaa se. Öörin kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että vaikka jäsenvaltioiden pitäisi pakostakin torjua köyhyyttä, niin niitä ei pidä pakottaa toimimaan tämän rahaston kautta, koska jotkut jäsenvaltiot eivät halua käyttää julkisia varoja suoraan elintarviketukeen. Meille vihreille tärkeintä on, että se, miten näitä hankkeita tällä hetkellä käytetään, eivät jää ilman ja että ne, jotka ovat nyt riippuvaisia EUn elintarvikeapusta, eivät jää ilman ruokaa. Ja haluamme tehdä tästä vapaaehtoisen niin, että nämä varat eivät valu sitten EUn yleiseen budjettiin. No, tärkein lisäyksemme tähän rahastoon on se, että sitä voidaan käyttää myöskin muiden järjestöjen osalta, jotta voidaan käyttää hyväksi elintarvikkeketjua ja jotta voidaan välttää elintarvikkeiden haaskausta. 90 miljoonaa tonnia menee EU-ssa haaskuun vuosittain ja ainakin 20 miljoonaa on vielä täysin syömäkelpoista. Ruokapankit voisivat käyttää paljon enemmän näitä. Esimerkiksi Unkarissa todettiin näin toimittavan, joten näin nämä ruokapankit eivät saa vain kalaa, vaan myöskin kalastusvälineitä, jotta niillä on sitten yhteensä enemmän elintarvikkeita. Näin voidaan välttää estää elintarvikehaaskausta. Ja nämä ensimmäiset artiklat, joista on neuvoteltu, niin niissä tämä on jo kirjattuna. Ja toivottavasti se sitten lyö leimaa sille, mikä loppukädessä saadaan aikaan. Kiitos. Edustaja Serkas sen jälkeen komissio. E- Kiitos. On ihan selvää, että meillä ongelma on nyt keskitetty tähän vapaaehtoiseen rahaston luonteeseen. Minä pelkään aika paljon. Monet kollegat puhuivat näistä tarkistuksista. Tässä on nyt kyse vain väärinymmärryksestä, suuren luokan väärinymmärryksestä. Jos puhumme vapaaehtoisuudesta tai ei-vapaaehtoisuudesta, sen taakse piiloutuu toinen keskustelu ei-vapaaehtoisuudesta, kuka haluaa, öö, rahastot ovat periaatteessa vapaaehtoisia. Ei ketään voi pakottaa käyttää eu rahastoa. Kaikkia niitä voi käytetä vapaaehtoisesti, mutta täällä puhutaan ihan muusta puheenjohtaja. Täällä puhutaan siitä, käytetäänkö tätä rahaa ihan johonkin toiseen tarkoitusperään. Siitä täällä keskustellaan. Eli jäsen pyytää, että annetaan rahoja vähävaraisimmille elintarvikeapua, eli silloin ei rakenneta teitä tai siltoja tai muita. Tässä valiokunnassa meidän pitääkin kysyä, kun argumentoidaan vapaaehtoisuuden puolesta, niin silloin annamme vapaat kädet jäsenvaltioille, että ottavat tämän rahan vähävaraisimpien rahastosta ja suuntaavat sen muualle. Minulle on ihan aika lailla sama asia tämä Kostelon mietinnössä, jos puhutaan vapaaehtoisuudesta, kyllä se voi siellä olla, mutta tätä rahaa ei voida kohdentaa mihinkään muualle kuin niihin kohteisiin, joista on puhuttu ja mainittu ja joita varten ne on alun perin tarkoitettu ja kerätty, eli niitä, eli niitä ei pidä käyttää muuhun tarkoituksen. No, jos muussa tapauksessa käy niin kuin aika usein, että käytämme sanoja, joilla vain pyrimme öö, piilottamaan todellisuuden meidän silmiltämme ja muiden silmiltä. Tämä raha on vapaaehtoisessa käytössä, mutta sitä pitää käyttää vähävaraisimmille ja köyhimmille, jotta he voisivat syödä, e, saada syötäväkseen koska tässä on kyse siitä, että jäsenvaltiot voivat käyttää, maksaa näillä velkoja, kouluttaa ihmisiä, käyttää niitä koulurakennuksiin. Ei, Tämä on tarkoitettu ihmisille, että heille olisi ruokaa, mitä panna suuhun, lämmittää talonsa, etteivät he joudu elämään kylmissä taloissa, etteivät joudu kaduille. Hyvät kollegat, hyvät kollegat, tässä on puhuttu tarkistuksista, jotka liittyvät vähän tähän vapaaehtoisuuteen. Se on ihan hyvässä tarkoituksessa tehty, mutta eh, me, meidän pitää nyt välttää tämä väärinkäsitys ja väärinymmärrys. Eli rahat pitää käyttää oikean kohteeseen. Toinen kysymys, toinen asia on ihan itsestään selvää, että meillä on tässä ongelma ja tämä vähemmistö, joka pysäyttää tämän neuvostossa. Jos me, jos me jos me emme nyt tässä lähde liikkeelle, niin ei tämä vähemmistökään tee yhtään mitään, koska vähemmistöhän usein on laatinut säännöt, niin kuin tässäkin tapauksessa. Pyydän anteeksi, mutta rouva komissaari odottaa meitä jo komissiolle. Annan nyt seuraavaksi puheenvuoron. I'll be very brief. I fully support... Ihan lyhyesti. Olen valtaosan lausunnosta kanssa samaa mieltä. Kun komissio on tehnyt tämän ehdotuksen, se katsoi, että EU tukee EUn kansalaisia, jotka sitä eniten tarvitsevat, toimimalla niin, joita ei ole katettu missään muussa rahastossa, ja se nyt on syy tälle koko ehdotetulle asetukselle. Kyse ei ole sitä, että olisi uudelleen jakelua ja uudelleen järjestellään näitä rahamääriä, vaan olemme ehdottaneet täytäntöönpano- ja ohjelmajärjestelmää, joka on yksinkertainen – ja jotain helppoa toteuttaa. Ja seuraamme näitä keskusteluita, jotka liittyvät hallintaan ja valvontaan. Mutta voin taata, että me pidämme kiinni tästä jaetusta hallintomuodosta ja rahoituksesta. Se on yksi perusperiaatteita. Ja jäsenvaltiot itse järjestävät, millä tavalla näitä hyödykkeitä jaetaan eteenpäin ja siellä täytyy varmistaa, että siellä parhaalla tavalla päästään parhaisiin tuloksiin niiden osalta, jotka tätä tukea tarvitsevat. Tämä foorumi on tärkeä, koska jossain valtioissa on paljon kokemuksia, jotka ovat arvokkaita muille jäsenvaltioille, ja työmarkkinaosapuolet ja yksityiset järjestöt tekevät myöskin hyvin paljon vapaaehtoista työtä. Ja tällä rahastolla voidaan tukea myöskin vapaaehtoistyötä. Kiitos. Kiitos, Kiitos paljon. Esittelijälle annan vielä puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran haluaisin kiittää jäseniä kommenteista ja kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Haluaisin kiittää myöskin komissiota tuesta. Vastauksena kysymyksiin kyllä olen sitä mieltä, että Aldelta on poikkeus. Tässä Hakinen ja Benjamin puheenvuorot otan huomioon. Tämä leikkaus 3,5 miljardista. Ja sitten liittyen tähän mahdolliseen kasvuun ja osallistuvien jäsenmaiden määrään on tehty pyrkimyksiä siihen suuntaan, että yksinkertaistamista tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti kontrollin kuitenkaan kärsimättä. Yksi asia, josta tulen puhumaan tänä iltapäivänä on se, onko osallistuminen vapaaehtoista vai pakollista, kuten tässä Jackie sanoi. 2,5 miljardia on tässä suunnattu kaikkein vähävaraisimmille ympäri Euroopan unionin. Ja niin meidän tulee ymmärtää, että 2,5 miljardia on enemmän. Tämä on tehokkaampi toimi, jos se voidaan rajata vain juuri näille. Sitten Meillä on kysymyksiä osallistumiseen liittyen, mutta olen käsittänyt, että tällä hetkellä keskustelu on vielä avoin. Meillä on 7. päivään toukokuuta asti aikaa, eli jonkun verran aikaa vielä. Toivottavasti pääsemme ennen tätä 7. toukokuuta käytävää äänestystä, ennen sitä kompromissiin. Kiitoksia. puisque les compromis devront être finalisés. Koska kompromissit pitää saada pitää tote- toimittaa toukokuun kuudes päivä kello 16 siirrän käsittelemme tätä toukokuun seitsemäs päivä. Ja nyt keskeytän hetkiseksi mennäkseni ottamaan vastaan komissaarin, joka tulee tänne saliin.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 Madame la commissaire. Euh, Rouva komissaari, tervetuloa työllisyys- ja sosiaaliasian valiokuntaan. Olemme erittäin iloisia voidessamme käydä keskustelua kanssanne. Me olisimme toivoneet voida käydä sitä silloin, kun, puhuimme, kun puhuttiin tästä teidän käynnistämästänne aloitteesta Erasmus kaikille, joka on, on nyt neuvottelujen alla. Se on ohjelma, joka vastaa siihen, mitä me kutsumme Euroopassa menestystarinoiksi ja johon te olette aina sitoutunut hyvin läheisesti. Mutta meillä oli komissaari Lasno Andor, hän on myös erittäin voimakkaasti sitoutunut komission aloitteisiin, kun puhutaan nuorista, kun ollaan vähän puolivälissä siinä, kun siirrytään koulutuksesta, koulutuselämästä työelämään. Valtion ja hallitusten päämiehet ovat tajuneet, että EU pitää nyt puuttua asioiden kulkuun. Tämä valiokunta on erittäin voimakkaasti sitoutunut tähän kysymykseen, lähtenyt sen puitteissa liikkeelle. Olemme neuvotelleet, keskustelleet tänäkin päivänä tarkistuksista, jotka tulemme hyväksymään liittyen nuoriso työllisyysaloitteeseen. Meillä on mietintö tekeillä, johon on otettu joitakin osia teidän tiedotteistanne, joista te itse olitte vastuussa. Kiitos vielä kerran, olette tulleet kanssamme keskustelemaan ja ne välittömästi teille puheenvuoron, jotta voitte kertoa meille ajatuksistanne. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on suuri ilo olla täällä keskuudessanne. Hyvät jäsenet, tämän vuoden helmikuussa Yli 26 miljoonaa eurooppalaista oli työttömänä, eli 12 prosentin työttömyystaso. Kaikkein kiireellisin on nuorten ongelma. Noin 5,7 miljoonaa nuorta on työttömänä. Sosiaalisesti tällainen trendi on kestämätön ja moraalisesti niitä ei voida hyväksyä. talous- ja rahoituskriisi onneksi on yksi suurimpia työttömyyden syitä Euroopassa. Kun kasvu on alhaista, työpaikkojakin on vähän. Meidän on täytettävä kaikkia resursseja, jotta voimme nuorille tarjota todellisia ratkaisuja, koska muuten kokonainen sukupolvi saattaa jäädä menetetyksi. Siksi kollegani Laslo Andorin johdolla komissio on ehdottanut nuorisotakuuta – ja olen iloinen, että teidän päätösasemanne jälkeen 28. helmikuuta pidetty työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvosto teki sopimuksen suosituksesta nuorisotakuusta. Näin raivataan tietä jäsenvaltioiden toiminnalle, jotta voidaan auttaa nuoria. Mutta meidän täytyy puuttua tähän myöskin koulutuksen kautta. Jotkut miettivät, mikä on koulutuksen rooli. Tällä hetkellähän akutteihin ongelmiin halutaan nopeita ratkaisuja. Mehän tiedämme, että koulutus on aina pitkän aikavälin prosessi, joka kantaa hedelmää myöhemmin, mutta uskon kuitenkin, että tällä tavalla saamme vastauksia sekä lyhyen että pitkän aikavälin haasteisiin. Meidän pitää auttaa ihmisiä löytämään työtä lyhyellä aikavälillä ja parantamaan työllistettävyyttään pitkällä aikavälillä. Julkinen koulutus on yksi parhaita välineitä, jotta voimme torjua sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa. Näitä asioita ajan koulutuksesta vastaavana komission jäsenenä meidän on paremmin varustettava nuoremme oikealle miksillä tietoja ja taitoja. Vaikka työttömyys on korkealla tasolla, vapaan olevien työpaikkojen lukumäärä lisääntyy. Tällä hetkellä Euroopassa on yli kaksi miljoonaa täyttämätöntä työpaikkaa, ja tätä paradoksia ei voida hyväksyä. Tämä on paradoksi, joka ennen kaikkea osoittaa, millainen ero on niiden taitojen välillä, joita koulutuksessa saa ja millaisia tietoja tarvitaan työelämässä – ja tämä osoittaa, miten koulutusjärjestämme ovat epäonnistuneet. Vuoteen 2020 mennessä odotamme, että 36 prosenttia kaikista työpaikoista EU:ssa vaativat korkeakoulutusta. Mutta tällä hetkellä ainoastaan 26 prosenttia työvoimasta on saanut korkeakoulutusta. Vaikka on totta, että myös korkeakoulutettujen kriisi on iskenyt, Kokemuksen mukaan korkeasti koulutetut kuitenkin selviävät paremmin kuin muut. Meidän on siis varmistettava, että yhä useammat nuoret jatkavat korkeakoulutukseen. Tämä on Eurooppa 2020-hankkeen tavoitteemme. Euroopassa tarvitaan ihmisiä, jotka edistävät älykästä kestävää kasvua, mutta tällä hetkellä eurooppalaiset yritykset eivät löydä riittävästi näitä ihmisiä, koska heitä ei tukotetaan riittävästi. Mutta kyse ei ole pelkästään määrästä. Meidän täytyy myöskin varmistaa näiden pätevyyksien laatu, ja meidän on varmistettava, että koulutusjärjestelmämme ottavat paremmin huomioon työmaailman vaatimukset. Eli meidän on pystyttävä ennakoimaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja auttamaan koulutusinstituutioita sopeutumaan ympäröivään maailmaan. Emme nyt halua kyseenalaistaa koulutuksen yhteiskunnallista tai kulttuurista merkitystä, mutta uskon kuitenkin, että koulujemme ja yliopistojemme pitää varmistaa valmistuvien opiskelijoiden työllistettävyys. Viime marraskuussa käynnistin uuden strategian, joka koskettaa koulutuksen kaikkia tasoja. Peruskoulusta korkeakoulutukseen ja ammattikoulutukseen. Kaikkein kiireisin haaste on se, että koulutusjärjestelmämme ovat puutteellisia, mitä tulee perustaitojen hankkimiseen, esimerkiksi kirjoittaminen ja lukeminen. Ja sitten esimerkiksi kansalaisosallistuminen, kulttuuritietoisuus, media, lukutaito, digitaaliset taidot. yrittäjäasenne ja vieraiden kielten opiskelu. Lähes viidenneksellä eurooppalaisista nuorista ei ole riittävästi lukutaitoa. He ovat osa 73 miljoonaa eurooppalaista aikuista, jotka ovat käyneet vain peruskoulun, mutta Koulukeskeyttäminen on suurin ongelma. Joka kuudes nuori eurooppalainen lähtee koulusta ilman tutkintoa tai vain hyvin alhaisen tutkinnon kanssa. Nämä ihmiset eivät välttämättä pääse työmarkkinoille ja se taas johtaa köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Ainoa tapa toimia tätä vastaan on, että parannamme Euroopan koulutusjärjestelmää – Ja tätä nimenomaan yritetään saada aikaan Eurooppa 2020-strategiassa. Koulutus tällä hetkellä on hyvin keskeinen EUn kasvustrategiassa, ja se on suuri muutos eurooppalaisessa politiikassa. Ja mielestäni tämä on todellinen uudistus. Ja kuukauden kuluttua uudessa taloushallintopuitteissa komissio esittelee maakohtaiset suosituksensa vuodelle 2013, joiden pohjalta ohjataan jäsenvaltioita uudistuksissa. Monet tämän vuoden suosituksista liittyvät juuri koulutuksen parantamiseen. Vuonna 2012 26 27 maasta sai suosituksia koulutukseen liittyen mutta pelkästään uudistukset eivät riitä. Hyvä koulutus maksaa ja tehokas koulutus vaatii kunnollista rahoitusta. Ja kuten me tiedämme, julkinen rahoitus on supistunut kriisin seurauksena ja monissa maissa on jo supistettu koulutusbudjettia. 2011 ja 2012 Yhdeksän jäsenvaltioita leikkasivat koulutusbudjettia yli viidellä prosentilla ja 11 jäsenvaltiota leikkasi budjettia yhdestä viiteen prosenttiin. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Koulutusinvestointien vähentäminen ei ole järkevää ja vuoden 2012 vuosittaisessa kasvukertomuksessa – Komissio kehotti jäsenvaltioita priorisoimaan koulutusta, kun konsolidoidaan julkista rahoitusta. Mielestäni huono koulutus on kustannuserä, johon Euroopalla ei tällä hetkellä ole varaa. Jäsenvaltioilla on tietysti vastuu, kun siellä uudistetaan koulutusjärjestelmää, mutta EU tukee monia näistä ponnisteluista. Ja muutama esimerkki. Digitaaliset taidot ovat yksi tärkeimpiä pätevyyden aloja, jotta voi osallistua täysimittaisesti tietoyhteiskunnan toimintaan, mutta 48 prosenttia eurooppalaisista 16-74-vuotiaista omaavat heikot tietotekniikkataidot. Euroopan yrityksissä on puutetta aikoina, kun demograafiset muutokset alkavat näkyä työmarkkinoilla. Siksi tänä vuonna käynnistetään uuden aloitteen, jotta koulutuksessa voitaisiin paremmin hyödyntää digitaalista teknologiaa. Syyskuussa 2011 esittelin ohjelman, joka liittyy korkeakoulutuksen modernisointiin Euroopassa, jotta jäsenvaltiot voivat sopeutua muuttuviin aikoihin. Yksi painopistealueesta on se, että parannetaan opettamisen ja oppimisen laatua. Tässä pitää olla läheisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja olen perustanut korkean tason työryhmän, joka tekee tänä kesänä erityisiä suosituksia. Ja me kannustamme tiivimpiin suhteisiin yliopistojen ja yritysten välillä. Yksi ala ansaitsee kaiken huomiomme tässä ponnistelussa, ammattikoulutus. Laadukkaat harjoittelupaikat ovat hyvin tärkeitä nuorison työllistämisessä, eikä ole sattumaa, että jäsenvaltiot, joissa on vähiten nuorisotyöttömyyttä, ovat niitä, joissa on hyvää, puolensa vetävää ja hyvin rahoitettua ammattikoulutusta. Uskon, että me tarvitsemme enemmän tehokasta ammattikoulutusta kaikkialla Euroopassa. Mutta tähän tarvitaan kaksitahoista rahoitusta, julkista ja yksityistä, ja kaksitahoista vastuuta. Hyvin pärjäävissä maissa yritykset ovat hyvin pitkälti sitoutuneita näihin kysymyksiin, ja siksi tämän vuoden heinäkuussa me käynnistämme eurooppalaisen harjoittelupaikka-allianssin Andorin kanssa. Ja allianssissa yhdistyvät jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet, yritykset, Euroopan komissio ja muut keskeiset sidosryhmät. Me kaikki haluamme kehittää ja edistää korkealaatuista koulutusta harjoittelupaikkojen kautta. Sitten vielä muutama sana uudesta Erasmus kaikille ohjelmasta ja tämänhetkisistä budjettineuvotteluista. Erasmus kaikille on se, miten EU poliittisesti ja rahoituksellisesti vaikuttaa Euroopan koulutuksen uudistuksiin. Erasmus kaikille on myöskin osa strategiaamme, jolla torjutaan nuorisotyöttömyyttä, koska näin voidaan parantaa nuorten työllistettävyyttä. Suuri osa ohjelmasta rahoittaa liikkuvuutta, ja tässä me Euroopan tasolle voimme todella saada aikaan lisäarvoa. Tämä ei koske pelkästään opiskelijoita, vaan koululaisia, opettajia, harjoittelijoita, nuorityöntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Tavallaan me nyt demokratisoimme Erasmuksen osallistumista. Ja myöskin opiskelijat, jotka haluavat suorittaa maisterin tutkintoja toisessa maassa – voivat siihen saada opintolainaa. Erasmus kaikille tuo liikkuvuuden 4 miljoonan taso 2020. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska me tiedämme, että liikkuvuusopinnoissa johtaa usein myöskin liikkuvuuteen työmaailmassa. Ja tällä tavalla ihmiset saavat taitoja, joiden avulla he löytävät parempia työpaikkoja. Ja Tavoitteena on nostaa taitotasoa, jotta ne sopivat paremmin työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Erasmus kaikille sisältää myöskin innovatiivisia lähestymistapoja, jotta voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä kumppanuuksien kautta koulutuslaitosten ja yritysten välillä. Nämä tietoallianssit nämä ovat yliopistoissa ja sitten alakohtaisten taitojen alliansseja ammattikouluissa. Ja näitä kumppanuuksia voidaan laajentaa kansallisella tasolla rakennerahastoja käyttämällä. Erasmus kaikille neuvottelut ovat nyt siirtymässä ratkaisevan vaiheeseen, ja henki on rakentava ja uskon, että sopimus saadaan aikaan pian. Mutta kuitenkin haluaisin puhua teille kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin tarvitaan joustavuutta. Nyt kun tarpeet jatkuvasti muuttuvat, meillä pitää olla ohjelma, joka voi nopeasti sopeutua poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Esimerkiksi tänään ohjelmalla ei riittävän voimakkaasti voida puuttua nuorisotyöttömyyteen, ja tämä johtuu siitä, että siinä on jäykkyyksiä esimerkiksi budjetin osalta – koska budjettiosat on jo etukäteen jaettu tietyille koulutuksen haaroille. Ja siksi ehdotamme, että Erasmus kaikille ohjelmassa olisi suurempaa joustavuutta ja selkeitä ja johdonmukaisia tavoitteita. Kuitenkin esittelijä on ehdottanut, että lisätään tavoitteita ja toimia hankkeessa ja että etukäteen jaettaisiin 83 prosenttia budjetista eri edunsaajille. Eli pidettäisiin kiinni tämänhetkisestä tilanteesta. Ja sitten toinen asia. Hankkeen nimi. Haluan tehdä selväksi, että tämä ei ole mikään pinnallinen kysymys, vaan periaatteellinen kysymys. Tällä hetkellä on yksinkertaistaminen kyseessä, eli Erasmus kaikille yhdistää seitsemän olemassa olevaa hanketta yhteen strategiseen kokonaisuuteen. Jos olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan yksi hanke, jossa on selkeä poliittinen painopistealue, niin silloin meillä pitää olla nimi, joka on uskottava ja suosittu ja joka symbolisoi EUn tärkeimpiä ihanteita. Mielestäni Erasmus on ainoa ehdokas. Ja jos me laajennamme tätä hanketta, niin silloin nimi Erasmus kaikille lähettää selkeän viestin. Uskon, että jos me emme hyödynnä koko potentiaalia ja yhtä EUn suosituimmista brändeistä, niin silloin teemme virheen. Lopuksi tämä viimeinen kohta. Jos me haluamme vaikuttaa asioihin, jos me haluamme muuttaa nuortemme tilannetta, niin meidän on kunnolla investointava koulutukseen Euroopan tasolla. Tietysti pidämme hyviä kuutta miljardia euroa nuorisotyöllisyyshankkeeseen, jota neuvosto on esittänyt. Tällä voidaan tukea nuoria alueilla, joilla sitä eniten tarvitaan. Ja voimme myöskin panna täytäntöön nuorisotakuun ohjelman Mutta Erasmus kaikille hankkeeseen on ehdotettu 17 miljardia ja lisätty rahoitusta noin 63 prosenttia. Komissio on selkeästi ottanut kantaa painopistealueisiin. Mutta äskettäisen neuvoston sopimuksen jälkeen budjetti on nyt noin 13 miljardia euroa. Se on vähemmän kuin halusimme, mutta se on kuitenkin lisäys verrattuna tämänhetkiseen budjettiin. Nämä ovat siis vaikeat neuvottelut, mutta toivottavasti voin luottaa parlamentin tukeen neuvotteluiden viimeisellä kierroksella. Eli kiitoksia ja nyt sitten odottelen kommenttejanne ja kysymyksiänne. Merci beaucoup, euh, cher Kiitos paljon. Arvoisa komissaarin jäsen, annan ensikin puheenjo- puheenvuoron varapuheenjohtajalle Robert Zuberille ja sen jälkeen Rova Benaratu. Um, queria em primeiro lugar dar as boas-vindas à senhora comissária. Uh, eu vou colocar duas questões. Uh... Kiitoksia komission jäsen. Tervetuloa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy Erasmus kaikille ohjelmaan. Minulle ennemminkin kuin ohjelman nimi avoin kysymys liittyy henkeen ohjelman takana. Se, mitä voisin tässä ohjelmassa muuttaa, on se tosiasia, että sitä toteutetaan lainojen myöntämisen kautta, lainoja, joita opiskelijoille annetaan. Mielestäni tämä kääntää ohjelman nuren niskoin, muuttaa sen luonnetta. Aikaisemmin tämä ohjelma sai hyvää tukea, mutta meidän ei tulisi tässä pettää itsemme. Eivät kaikki opiskelijat voi osallistua ohjelmaan, vain ne, joilla on vakaa taloudellinen tausta, voisi osallistua ohjelmaan, ne, jotka voisivat kattaa itse kuluja tai joiden vanhemmat voisivat osallistua kulujen kattamiseen, voisivat osallistua Erasmus-ohjelmaan, mutta jos meillä on lainajärjestelmä, tilanne olisi epätasa-arvoinen niille ihmisille, jotka eivät näitä lainoja voisi saada. Opiskelijoille, opiskelijoille olisi lisätaakka ottaa lainaa jo ennen opiskelujen alkua. He olisivat veloissa ja velka tulee maksaa takaisin. En usko, että opiskelijoiden tulisi olla pakotettuja ottamaan lainaa. Meillä tulisi olla toisenlainen henki ohjelmassa. Ja sitten haluaisin tiedustella teiltä liittyen omaan maahani Portugaliin seuraavaa. Kuten tiedätte, Troika on kiinnostunut maastani tällä hetkellä, keskuspankki, IMF ja komissio. Ja koulutus on hyvinkin valokeilassa, sillä suurimmat leikkaukset tehdään tässä julkisiin palveluihin ja myöskin koulutukseen. Viime vuonna 15 500 henkilöä koulutuksen alalta erotettiin. Suurin osa heistä oli opettajia. Tämä tarkoittaa sitä, että koulut taantuvat, niiden pedagoginen taso laskee ja tämä on suuri taakka opettajille, sillä opettajilla on enemmän oppilaita opettavinaan. Eli paradigma on nyt muuttunut hyvin paljon. Eräitä kouluja on suljettu, ja kun kouluja suljetaan, niin opetuksen taso luonnollisesti laskee. Eli tänään minulla olisi teille kysymys liittyen Portugalin hallituksen ja Troikan välisiin neuvotteluihin. sopimukseen siitä, mistä leikkauksia voitaisiin julkisissa palveluissa tehdä, kun taas 13-15 000 opettajaa olla mahdollisesti lomauttamassa. Mielestäni tätä on mahdollista, mahdollista hyväksyä. Rouva komissaari, jos teille sopii, niin otamme kaikki kysymykset kerralla ja sitten voitte lopussa vastata lähes näihin kaikkiin. Ja näin ollen valiokunnat voivat, valiokunnan jäsenet eivät turhaudu, voivat todella esittää kysymyksensä. Nyt vielä kerran esityslistan, puhujalista läpi. Borova Benarapatu, edustaja Serkas, edustaja Benjon, rouva Kostello, minä itse. Ja näin sitten puhujalista on käyty loppuun. Rouva Benarabatu ja sen jälkeen edustaja Serkas. Kiitos rouva puheenjohtaja, minä tulin vähän myöhään, pyydän anteeksi. Rouva komissaari, kuten tiedätte, me, me olemme kolmikantaneuvotteluissa elinikäisestä oppimisesta ja koulutuksesta. Minä haluaisin antaa teille minun vihreiden ryhmäni kannan nimi tai nimi Erasmus kaikille sopii meille hyvin, mutta olemme kulttuurivaliokunnassa vähemmistönä, koska on kyse etiketistä, joka on hyvin tunnettu. Nyt olemme vähän neuvoston kanssa siitä nimestä, joita annetaan näille toiminnalle tämän ohjelman sisällä. Nykykantahan olisi se, että tämä Erasmus kaikille oli se yleisnimike ja sen jälkeen ei olisi mitään nimiä Leonardo Comeniusta tai niin poispäin. Kuitenkin nämä toiminnat ovat tuttuja kaikille toimijoille ja me toivoisimme, että tämän Erasmus kaikille ohjelman sisällä säilytettäisiin nämä ohjelmien nimet, jotka on jo tunnettuja ja tuttuja toimijoille ja niihin osallistuville ihmisille. Ensimmäinen kohta, joka on ongelmallinen, on todella budjetti, joka on myönnetty tälle ohjelmalle. Itsekin sanoitte, että koulutus on suuren luokan kysymys. Kollega sanoi myös, Portugalin kollegakin siitä puhui äsken, se on keskeinen panos. Me olemme, elämme tietoyhteiskunnassa. Kulttuurivaliokunnan kanta oli 19 miljardia summana komissio ehdotti 17 ja nyt olemme 14 miljardissa. Ei se riitä, kyllä se nyt pitää tajuta. Ei voi sanoa, että tämä on tärkeää ja että halutaan, että koulutus on eh, ensisijainen eh, ja sit, ensisijainen tavoite ja sitten sille ei varata sille kuuluvaa budjettia. Seuraava kysymys koskee uutta asiaa, kun haluamme antaa lainatakuut. Mehän näimme, mitä Yhdysvalloissa tapahtui jos annamme lainoja, niin silloin siihen on se riski, että nuoret ottavat liian suuren taakan harteilleen, etkäpä eivät saa heti työpaikkaa, joutuvat työttömiksi ja silloin tämä riski on erittäin suuri. Meidän täytyy todella mm, järjestää tämä lainatoiminta eri tavalla. Monissa Euroopan maissa on apurahoja ja on vaarana, että nyt nämä Mm, vähävaraisimmat eivät pääse korkeakoulutuksen piiriin, koska he eivät saa apurahoja, koska sitä ollaan tuhoamassa ja ollaan äh, ottamassa käyttöön lainajärjestelmää, jolloin nuoret eivät opintojen päättyessä ehkä pysty ottamaan lainaa. Siihen liittyy suuria riskitekijöitä. Me haluaisimme kuulla neuvostolta ehdotuksia, jotka antaisivat riittävästi takeita siihen, että voimme paremmin raamittaa tämän laina-avun, laina-avun joka ei millään tavalla vaarantaisi nuorten lähitulevaisuutta opintojen päätyttyä. Toinen ongelmallinen kohta on se, että miten nivelletään tämä nuorisotakuu, jota lähdetään toteuttamaan. Rakennerahoista. Meillä on rakennerahasto virastot ja meillä on myös toimintajärjestelmä. Miten nämä kaikki tullaan niveltämään? Miten maat tulevat hoitamaan tätä? Missä kohtaa rahoitus otetaan näistä ohjelmista tai rakennerahastoista? Voidaanko saada takeet ja varmuus siitä, ettei oteta kulttuuribudjettia käyttöön, anteeksi, koulutusbudjettia käyttöön nuorisoa varten Tämä on aika ongelmallinen kohta. Miten te hahmotatte tämän niveltämisen toimintojen rahoittamisessa, kun on kyse koulutuksesta eri mahdollisuuksien puitteissa? Viimeinen asia. Olette jo esittäneet kolme kysymystä. Viimeinen, viimeinen kohta on joustavuudesta. Kolmessa minuutissa voi esittää kymmenenkin kysymystä, sanoo puheenjohtaja. Viimeinen kysymykseni koskettaa joustavuutta. Komission ja teidän tiimin asenne on se, että pitää olla mahdollisimman joustava toiminnan suhteen. Se on ongelmallinen meille. Mehän toivoisimme, että tavoitteet olisi hyvin selkeästi mainittu ja rajattu, että ei anneta äh, mahdollisuutta liian avoimelle ja laajalle rahoitukselle, eikä enää tiedetä, mitä toimintoja todella rahoitetaan. Toisaalta Euroopan parlamenttihan on pyytänyt näissä tilaisuuksissa, näissä yhteyksissä joustavuutta myös monivuotisessa rahoituksessa. Serkas Filbenjon. Gracias, señora Kiitoksia komission jäsen. En nyt haskaa aikaa. Haluan vain esittää yhden kysymyksen. Kollegani myöskin sanoi tästä jo. Eli Troikassa ollaan nyt heikentämässä kansallisia koulutusjärjestelmiä. Eurooppa ei auttaa, vaan on tuhoamassa näitä tärkeitä elementtejä. Ja kerron yhden asian, koska minun perheessäni on opettajia ja Espanjan kouluissa tällä hetkellä ei enää ole sijaisopettajia, kun opettaja sairastuu. Ei ole. Kun opettaja on sairas, niin ei, sitten ei ole koulua. Espanjan kouluissa ei ole mitään tukiopettajia, kun on vaikka vammaisia tai maahanmuuttajia tai muita eli niin tämä taso laskee. Ja nyt komissio on tehnyt sitten suosituksia, ja pian nähdään kansallisia uudistussuunnitelmia. Ja kuka edustaa komissiota? Pelkästään ECOFIN, Olli Rehn, pelkästään nämä pukumiehet, jotka edustavat komissiota maissamme. Meidän täytyy ajatella niittiä, jotka tekevät nyt politiikkaa huomista varten, mutta eivät pitkällä aikavälillä. Teillä on erinomaisia ideoita komission jäsen, mutta tuntuu, että komissio tekevät, politiikkaa tekevät muut virkamiehet ja että kollegio vain allekirjoittaa politiikot. Eli tällä hetkellä ollaan tuhoamassa nyt koulutusta niiden osalta, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa jäsenvaltioissamme. Kiitos. Kiitos Phil ja sen jälkeen Costello. Okay, sorry. Kiitoksia. Halusin vain tässä esittää pari kommenttia nopeasti tästä suuresta linjasta liittyen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen. Uskon, että olette täysin oikeassa siinä, että pitkällä aikavälillä tämän tulee olla pääasiallinen moottori talouden elpymisen takana. Ei jäsenmaiden kannata leikata koulutusbudjettia. Niiden tulisi katsoa muualle, kun ne pyrkivät luomaan säästöjä. Uskon, että tämä on jotakin ehdottoman totta, mutta minulla oli vain yksi pieni huomautus ja se on se, että meidän tulisi todellakin pyrkiä säilyttämään, eikä vain säilyttämään, mutta myöskin kasvattamaan koulutuksen laatua ja määrää, koulutustarjonnan laatua ja määrää. Tämä ei tarkoita sitä, että sen tulee maksaa yhtä paljon. Suurelta osin näin tulee olemaan, sillä sehän riippuu hyvin paljon henkilöstöresursseista, mutta meidän tulisi olla luovia. Meidän tulisi pyrkiä parantamaan koulutuksen laatua ja määrää koulutustarjonnan nykyisissä budjetis, budjettipuitteissa niiden sallimassa määrässä. Monet ongelmat liittyvät siihen, että liian monet ovat etsineet lyhyen aikavälin ratkaisuja talouskriisiin, lainata hiukan rahaa tuolta tai luoda kenotekoista kysyntää tänne ilman, että on tarkasteltu rakenteellisia muutoksia, joita me tarvitsemme. Yksi näistä rakenteellisista muutoksista on ammatilliseen koulutuksen ja koulutukseen sitoutuminen, vahvempi sitoutuminen. Tämä tulee todellakin ottaa mukaan. Minä olen täysin samaa mieltä teidän suurista linjoistanne. Sitten pari kysymystä liittyen Erasmukseen ja nuoriso aloitteeseen. Minä sanoisin, että minun ryhmäni ALDE on ehdottomasti nuorisotyöllisyysaloitteen takana. Pitkän ajan me olemme olleet sitoutuneita siihen ja pitkän olemme olleet sitoutuneita Erasmukseen. Nuorisotyöllisyysaloitte on jotakin, minkä me haluaisimme saada nopeasti. Ja Erasmus tulee ajan myötä kehittymään. Me näemme, minkälaisia työllistettävyyshyötyjä Erasmukseen liittyy, erityisesti nuoret, jotka ovat valmistuneet ja jotka voivat opiskella useammassa kuin yhdessä maassa, voivat saada monia erilaisia pätevyyksiä, oppia eri kieliä ja he pystyvät tekemään monia asioita. Tätä ei tulisi unohtaa. Jos ainut ero tässä on se tarkalleen, mihin budjettikohtaan ohjelma menee, niin meillä ei varmaankaan ole mitään perustavanlaatuisia erimielisyyksiä. Halusin vain sen tuoda esiin. Ei kysymyksiä, vaan nämä kommentit. Kiitoksia. Emma äh, Edustaja Costello, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Monet asioista, joista halusin puhua, ovat jo tulleet esille, erityisesti kun ajatellaan koulutusinvestointien merkitystä. Ja on hyvä, että komission jäsen olette sitoutunut tähän. No ehkä minulla on ainutlaatuisia kokemuksia, koska olin kansallisessa virastossa yli kymmenen vuotta töissä ja olin Irlannin virastossa toimijanvetäjänä. Ja kyse ei ole pelkästään Erasmus-hankkeen nimestä, vaan kokonaisesta käsitteestä. No ehkä tästä pari asiaa. Aluksi oli Sokrates, siitä tuli Sokrates 2, ja se oli sitten katto nimi monille eri hankkeen osille. Ja sitten siitä tuli elinikäisen oppimisen hanke. Ja se oli mielestäni hyvä nimi ja se kattoi kaikki koulutuksen näkökulmat kehdosta hautaan. Ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että nyt kun annetaan uusi nimi tälle hankkeelle ja Erasmus kattaa nyt kaiken, niin se nyt lisää tätä hämmennystä. Erasmushan liittyy hyvin läheisesti korkeakoulutukseen, Komenius oli hyvä nimi kohderyhmässään. Koulut kaikkialla Euroopassa tietävät, mitä Komenius merkitsee. Ja minä uskon, että on harmi, että menetämme nämä brändit, mutta suurin huolenaiheeni tässä komission ehdotuksessa on se, että tässä on heikennetty ja vesitetty aikuiskoulutusosiota. Kun meillä oli elinkäisen oppimisen ohjelma, niin silloin katsottiin, että on muodollista ja epämuodollista oppimista, ja Grundvik-hanke on nyt vesittynyt huomattavasti, ja siitä on nyt tullut Leonardo, ja aikuiset menevät sinne Leonardon kautta, joka liittyy ammattikoulutukseen, jolla on oma roolinsa, mutta aikuiskoulutus sinänsä on ihan eri asia. Ja komission jäsen minusta tuntuu, että tämä nyt menetetään tässä hankkeessa. Eli voisitteko ehkä kertoa vähän Grundtvigistä ja siitä, miten voitaisiin säilyttää aikuiskoulutuksen rooli ja antaa sille se kunnioitus, joka sille kuuluu tässä hankkeessa. Kiitos. Kiitos. Hyvä komission jäsen, kun on kyse Erasmus ohjelmasta olen jo sanonut, mitä mieltä olin joustavuudesta ja sanon uudemman kerran, olen pahoillani, että te pääsette tänne aikaisemmin, kun me nimenomaan keskustelimme tästä nimestä, nimikkeistä, olen ihan samaa mieltä kanssanne. Erasmus kaikille on paljon parempi kuin, kuin joku, jokin muu sana, joka ehkä vastaa todellisuutta. Ainakin ihmiset tuntevat tämän menestystarinan Erasmuksena. Mutta varapuheenjohtajamme Rova Zuber puhui muista asioista, hän myös puhui lainoista. Nuoret ovat vaikeissa tilanteissa omissa maissaan ja eh, on ohjelmia, alaohjelmia, ne ovat erittäin vaikeita kohtia ehdotuksina. Minulla on muutama huomautus. Ensimmäinen on eh, hyvin paljon samansuuntainen sanomanne kanssa, mutta en ole vähän pahoillani, koska ette puhuneet kaikista seuraamuksista. Jos koulutus on keskeinen tavoite EU:ssa, niin se olisi voitu muotoilla vähän toisella tavoilla. Siitä on tullut, siitä on tullut tärkeä strategia jo ennen Lissabonia, ennen kriisiaikoja OECDn avulla. Minä pystyin toteamaan, että jo ennen vuotta 2007 puolet EUn jäsenmaista tuon ajanjaksona oli vähentänyt koulutusbudjettia, Eli komissio ei pitäisi ainoastaan vain piiskata jäsenvaltioita budjettivajeesta tai velkakysymyksistä. Sen pitäisi piiskata jäsenvaltioita eteenpäin koulutuskysymyksissä. Pork education on, huono koulutus on jotakin, mitä, mihin jäsenvaltioilla ei ole varaa. Mutta kääntykää kollega, ne oli Reenin puolen ja sanokaa, että silloin kun Troikka laskeutui johonkin jäsenvaltioon, niin eikö siellä ole ensisijaisesti tärkeintä kysyä, että rakenteelliset muutokset lähdetään, lähde, rakenteellisia muutoksia lähdetään toteuttamaan. Ja ö, puhutaanko eläkeijästä vai työkustannuksista, mutta ei koskaan puhuta koulutukseen liittyvistä menoista, jotka ovat todella kirkkaasti huomispäivän keskeisiä kysymyksiä, ettekä että myös ja, ää, antaneet komission budjettivajeista puhua, puhua koulutusmenoista. Voidaan puhua pitkästä ja keskipitkästä aikavälistä. Olemme sataprosenttisesti samaa mieltä kanssanne, mutta kun puhutaan koulutuksesta, se on tärkeä, tärkeä kysymys. Sillä on suunnatonta lisäarvoa ja voimme silloin vastata meidän suurin haasteisiin, kilpailukykyyn, maailmanlaajustumiseen. Antakaa jäsenvaltioille valtuudet investoida koulutukseen, koska muuten tästä tulee vuosisadan katastrofia. Me saamme vain, ja tämä kaatuu kaikki meidän omaan niskaamme. Digital skills, siitä puhuitte äskettäin. En oikein tiedä, missä Balti jäsenvaltiossa, te varmasti tiedätte paremmin tämä kysymys tieto tietotekniikkaopetuksesta kuuluu toisen asteen opetusohjelman piiriin, opet- eli opetetaan englantia, matematiikkaan ja tällaista tietotekniikkakoodausta. Jos tämä kuuluu suuriin eurooppalaisiin linjauksiin, niin kyllä se on mahdollisimman tervetullut. Te puhuitte myös hyvin paljon oppimisesta tässä valiokunnassa varmastikin, että sen arvaatte, me eh, katsomme erittäin ihailen niitä esimerkillisiä maita, oli sitten kysy Itävallasta tai Saksasta. Mutta näissä maissa oppiminen on esimerkillistä, koska ne perustuvat myös eh, yhteiskunnallisen vuoropuhelun Mm, laatuun. Ja jos on kyse yliopistoista ja työmaailmasta, ole kyse vain paperilla näistä kahdesta yksikö, yksiköstä. Siinä on myös yhteiskunnallista vuoropuhelua. Todellisuudessa emme halua sitä itseisarvona. Se on ihan tyypillisesti rakenteellinen muoto, mutta meidän täytyy pitää se mielessä, kun, jos me haluamme edetä tällä saralla. Te otitte myös esille liikkuvuuden Totta kai me tiedämme, kuinka tärkeä tämä käsite on EUn historiassa, kun puhutaan keskeisistä vapauksista Rooman sopimuksesta lähtien. Mutta kun elämme nyt kriisiaikaa, tämä liikkuvuuskäsite pitäisi tulla uudemman tarkastelun alaiseksi ja meidän pitäisi olla hyvin valppaita sen suhteen, mitä käsitämme sanalla liikkuvuus. Erasmus on onnellisten aikojen, hyvien päivien ohjelma. Kriisiaikoina se on vain hyvä ohjelma mutta katsokaanpa nyt, mikä on nuorten liikkuvuus, mitä me halusimme liikkuvuudesta. Se on keskeistä koko ihmiskunnan historian kannalta, jos ajattelemme eurooppalaista kulttuuria ja sivilisaatiota, mutta on olemassa toisen tyyppistä liikkuvuutta, joka on pakollista, pakotettua, joka kärsitään ja koetaan. Ja jotkut taloustieteilijät keksivät jonkun mekanismin, jossa tämä luku olisi korkea. Ehkä jossakin reuna-alueilla siellä on epätasapainotetut budjetit, joita EU tuomitsee, koska, koska ne eivät ole vakaussopimuksen sisältä. Sitten lähdetään EUn keskiöön tekemään työtä ja sitten tullaan takaisin tähän jäsenvaltioon ja lähdetään ja, olla, ja siirrytään eläkkeelle siis sitten omassa kotimaassa, omassa jäsenvaltiossa. Ei EU voi toimia tällaisena. Mehän olemme puhuneet siis liikkuvuudesta, mutta meidän täytyy määritellä ja luokitella se hyvin tarkasti, koska tämä on kuitenkin valttikortti, jos ajattelemme eurooppalaisia nuoria. Kuten näitte, meidän valiokuntamme seuraa suurella mielenkiinnolla ja valppaana teidän tekemisiänne, mutta minä annan teille nyt mahdollisuuden vastata kysymyksiin ja kommentteihin. Let me start with... Voisin aloittaa asiasta, jonka monet jäsenet toivat esiin. Kyseessä on tämä lainatakujärjestelmä maisterivaiheen opiskelijoille. Aivan aluksi haluaisin sanoa, ettei tämä ole ollut alun perin tapa välttää opinto tukia. Tuet tulevat olemaan yhä meidän päätavoitteetamme. Toivon, että meillä on riittävä budjetti, että voisimme tarjota apurahoja tai tukia myöskin ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun. Tämä on luonnollisesti aina ollut ajatuksena, mutta me vastaamme tässä tarpeeseen. Me reagoimme tarpeen edessä, sillä kuten sanoin alkupuheenvuorossani, me tiedämme, että tulevaisuudessa 35 prosenttia työpaikoista tulee vaatimaan korkeaa koulutusta. Tämä tarkoittaa siis maisteritason opintoja. Ja kuten kaikki tietävät, kuka saa maisteritutkinnon tekemiseen lainan tällä hetkellä. Kyseessä ovat ne, joilla on takuut, joiden vanhemmat voivat esittää takuut. Nämä opiskelijat saavat opintolainan. Ja koska haluamme taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan, vastaan me haluamme tämän lainatakujärjestelmän luoda. Me toivomme, että tämän välineen avulla varaisemmatkin voivat tehdä maisteritason opintoja ilman, että heidän vanhempansa toimisivat lainan takajina. Ja luonnollisesti näin me haluamme varmistaa, että lainoja tarjotaan myöskin hyvillä ehdoilla opiskelijoille. Ensinnäkin laina ei saa olla kovinkaan suuri, 12 000 vuoden opinnoille tai 18 kahden vuoden opinnoille. Ja toisekseen tämä tulee olemaan liitteessä. Me teemme erittäin selväksi sen, etteivät nämä lainat vaadi mitään lisätakuita opiskelijoilta tai heidän vanhemmiltaan. Sitten kolmannekseen erittäin edulliset korkoehdot ja luonnollisesti pitkä takaisinmaksuaika. Ja jos tarve vaatii myöskin maksulomaa, eli jos tilanne on sellainen, ettei maksuja voida suorittaa, niissä voidaan luvata tauko. Tämä, tällainen tilanne on tällä hetkellä. Luonnollisesti paljon ajatuksia on ilmassa liittyen siihen, että meidän tulisi aloittaa koeaika Vuonna 2017 me tulemme tekemään ohjelman arvioinnin ja tämän jälkeen tulemme päättämään, tuleeko näitä toimia jatkaa vai ei. Mutta yksi asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että vaikkapa meillä on tämä koeaika, me tarvitsemme silti koeajallekin riittävän talousarvion, että voisimme nähdä, onko toimilla vaikutusta. Eli tämä oli vastaukseni lainakysymyksiin. Sitten ähm, koulutusbudjetin leikkaamisen suhteen uskon, että hyvin selkeästi ilmaisin itseäni vuotuisessa kasvuselvityksessä, jonka komissio tekee. Me erittäin selvin sana kääntein sanomme, että jäsenmaiden tulisi tehdä koulutuksesta prioriteettiasia, vaikka ne pyrkivät tervehdyttämään valtion talouttaan. Me emme voi pakottaa jäsenmaita. Ja jopa näissä maakohtaisissa suosituksissamme me teemme suosituksen, jossa kiinnitämme jäsenmaan huomion siihen, että se leikkaa koulutusbudjettia ja siihen, että se tulee kohtaamaan tämän toimen negatiivisia seurauksia muutamassa vuodessa. Valitettavasti kansalliset poliitikot haluaisivat nähdä välittömiä seurauksia ja koulutus ei ole ala, jolla saamme välittömiä tuloksia. Tämän vuoksi he leikkaavat koulutusrahoja. I fully agree with you. Mutta tämän vuoksi tämä tulee ottaa vakaussopimuksesta pois, sillä muutenhan tämä ei toimi. One more point on, on the, on the investment. Sitten vielä yksi asia liittyen koulutusinvestointiin. Koulutuksen investoiminen ei tarkoita kuitenkaan välttämättä sitä, että investointeja kasvatettaisiin. Investointi on hyvin tärkeää myöskin siksi, että monissa jäsenmaissa, esimerkiksi maassa, jonka tunnen parhaiten, me olemme investoineet paljon koulutukseen, mutta emme ole saaneet paljonkaan tuloksia aikaan. Sillä emme ole investoineet koulutukseen järkevällä tavalla. Nyt meidän tulee tarkastella sitä, missä prioriteetti, mitkä prioriteettimme ovat, ja investoida varat paremmin. Tiedän, että näin tapahtuu monissa jäsenmaissa. I, I fully agree with... Olen täysin samaa mieltä siinä, mitä sanottiin liittyen koulutuksen määrään, koulutustarjonnan määrään itsessään riitä laatu on tärkeintä. Me olemme nähneet tämän ilmiön monissa maissa. Työttömyys nousee valmistuneiden nuorien joukossa. Tämä ei ole tyydyttävää. Ei ole mitään hyötyä siitä, että ihmiset saavat tutkinnon, mutta jäävät työttömiksi. Meidän täytyy korostaa koulutuksen laatua ja tämän vuoksi minä olen luonut korkean tason työryhmän liittyen korkeakoulutuksen uudistamiseen. Ja tämän vuoksi korostan yliopistojen arvioinnin osalta sitä, että koulutuksen laadun tulee olla tärkeä tekijä tässä yliopistojen ranking-listauksessa. Sitten liittyen nimeen ja uuden ohjelman rakenteeseen. Uskon, että selitin, miksi me valitsimme nimen Erasmus kaikille, sillä meidän tutkimuksemme ovat tuoneet esiin sen, että Komenius on erittäin hyvin tunnettu kouluissa. Grundvik on hyvin tunnettu niiden tuhansien henkilöiden joukossa, jotka ovat Grundvikiin osallistuneet. Leonardon tuntevat erittäin hyvin siihen osallistuneet, mutta Erasmuksen tuntevat kaikki. Ei kukaan eurooppalainen tai Euroopan ulkopuolelta tuleva ole sellainen, etteikö tuntisi nimeä Erasmus ja kunnioittaisi sitä. Tämän vuoksi, jos yksi nimi täytyy valita, minä tukisin Erasmusta, mutta mitä näihin alaohjelmiin tulee, luonnollisesti tiedän, että meillä on kaikilla tunnesiteitä joihinkin tiettyihin ohjelmiin, mutta nyt rakenne on aivan erilainen ohjelmissa. Meillä on horisontaalinen, ei vertikaalinen rakenne eri ryhmien välillä. Me rakennamme tämän horisontaalisesti ja meillä on kolme perusperiaatetta, liikkuvuus, kumppanuussopimukset ja politiikan tuki. Olipa kyseessä sitten opiskelija, opettaja tai harjoittelija – henkilö joutuu valitsemaan joko tämän liikkuvuuden tai tuen välillä. Me tulemme siis luomaan aliohjelmia. Me teemme toimimme tässä niin, että monimutkaistamme asioita entuudesta ja petämme näin pää tehtävämme, jonka parlamentti meille antoi, eli yksinkertaistamisen. Yksinkertaistaminen tarkoittaa yksinkertaistamista kaikilla tasolla, sekä edunsaajille että muille tehtävää yksinkertaistamista. Apprenticeships. Sitten liittyen harjoitteluihin. Minä olen puhunut paljon harjoitteluohjelmista, sillä uskon, että vastuumme on tukea niitä. Kun me tarkastelemme Pohjois- ja Keski-Euroopan maita ja sitä, kuinka tärkeää tämä on työllisyydelle. Tämän vuoksi meillä on nyt yhteisymmärrysasiakirja näiden maiden ja eteläisten maiden välillä. Ja sen vuoksi me olemme tämän äh, harjoitteluallianssin aloittaneet. Tarkoituksena ei ole korvata olemassa olevaa, vaan tuoda yhteen kaikki toimijat, komissio, jäsenmaat, ammattiliitot. Tämähän on hyvin tärkeää, jotta kaikki voisivat tehdä yhteistyötä, luoda enemmän harjoittelupaikkoja ja parempi laatuisia harjoittelupaikkoja. Tätä me toivomme. Sitten lopultakin sananen liikkuvuuteen liittyen minä kunnioitan teidän näkökulmaamme kulmaan rouva Veres. Meille liikkuvuus on mahdollisuus, jonka annamme ihmisille, jotta nämä rajat ylittävät kyvyt, joita he tarvitsevat, olisivat jotakin, mitä he voivat saavuttaa. Vaikka ihmisellä olisi erittäin hyvä koulutus, jonka hän saa koulusta tai yliopistosta. Hän ei koskaan saa samantyyppistä rajat ylittävää pätevyyttä, jonka hän saa liikkuvuuden avulla. Ja tämän vuoksi me haluamme tukea Erasmuksen liikkuvuutta. Mutta me emme halua tässä aivovuotoa aiheuttaa. Se ei ole meidän päämäärämme. Luonnollisesti, jos nuori henkilö on työtön ja löytää töitä naapurimaasta, miksipä ei olla liikkuva muutaman vuoden ajan, mutta ei tämä ole meidän tavoitteemme. Tämä on ratkaisu tilanteessa, jossa tarve ilmenee, mutta meidän päämäärämme ovat ne rajat ylittävät kyvyt, joita liikkuvuuden avulla voidaan saada aikaan. Kiitoksia. Thank you very much. I think uh, it was a first exchange. Kiitoksia. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu sen jälkeen, kun teidät nimettiin tähän tehtävään, mutta toivottavasti ei viimeinen Tämä on ollut hyödyllistä, koska tämä kytkös koulutuksen ja työpaikkojen välillä on tärkeää. Ja teidän salkkunne komissiossahan on erittäin keskeinen myöskin meidän valiokuntamme kannalta. Eli kiitoksia ja onnea trialogiin.